Okay, guys, can we start the... Voisimme aloittaa toisen puoliskon neljättä rautatiepakettia koskevasta kuulemisesta. Iltapuolella päivällä käsittelemme turvallisuuskysymyksiä ja teknisiä spesifikaatioita. Meillä on viisi puhujaa. sitten aina puheenvuoron esittelijöille, sitten koordinaattoreille. Ensimmäinen puhuja puhuu valmistajan näkökulmasta. Herra Jose Gotise ja Cortazar, joka on Unifen jäsen. Herra Cortazar, puheenvuoro on teidän. Kymmenen minuuttia. Kiitos. Given me this, this opportunity to provide... Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden kertoa kaffin ja liikkuvan kalustovalmistajan puolesta äh, kuljetusyksikköjen hyväksynnästä. Tämä on ongelma meille kaikille valmistajille. Yritän esitellä nykytilanteen ja nykyään kaluston hyväksymisessä on kaksi ongelmaa monimutkaisuus yhtäältä ja kustannukset toisaalta. Tämä on monimutkaista, koska rajat ylittävä toiminta vaatii erilliset hyväksynnät eri jäsenvaltioista. Toisekseen jäsenvaltiot käyttävät eri sääntöjä ja lukuun ottamatta yhteiskäytön eri on noin 11 000 erilaista sääntöä. Ja tämä on valtava ongelma. Eikä ole mitään eurooppalaisia markkinoita. Mutta miksi tämä on kallista ja aikaa viepää? Koska meillä on laskelmat, joiden mukaan 1,2 miljardia arvoltaan on se kalusto, joka odottaa lupaa. Ja lupaprosessi kestää yli kaksi vuotta. Meillä oli passi, jossa oli tämä ristin hyväksyntä. Me monet ajattelimme, että tämä ristihyväksyntä olisi ratkaisu, mutta 11 000 kansallista sääntöä tekevät mahdottomaksi tämän hyväksynnän. Teollisuus tarvitsee. Me tarvitsemme yhden eurooppalaisen rautatieviraston niin, että tämä viraston antama lupa määrittelee käyttöalueen ja mikä on tärkeää, yhdenmukaistetut menettelyt ja säännöt, koska eri valtiot soveltavat sekä eri sääntöjä että eri menettelyjä. Ja me tarvitsemme siis yhdenmukaiset menettelyt ja säännöt. Yritän selittää nykytilanteen. Me tunnemme me kaikki, mitä nobot ja debot tarkoittavat. Eli me valmistajat, meillä on tällainen tekninen dossier, asiakirja, jossa on valtavasti papereita, jossa me osatamme, että jokaista standardia noudatetaan ja niitä arvioidaan nämä, nobot, nämä ilmoitusviranomaiset ja tämä liittyy tässä tapauksessa yhteen toimivuuden tekniseen eritelmään ja sitten toinen arvioija on DEBO, joka arvioi kansallisten sääntöjen noudattamista. Eli kun tekniset asiakirjat ovat valmiita, täytyy mennä viranomaisen luoksi, ensiksi kansallisen viranomaisen luoksi yhdessä maassa, sitten seuraavassa ja kolmannessa ja niin edelleen, ennen kuin markkinoille voidaan tuote saattaa. Mutta pääongelma ei ole tämä, vaan se, että menettelyt vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Mitä me sitten odotamme? Vältämme, että rautatievirasto olisi tällainen yhden luukun toimisto, ja näin me voittaisimme kaikki ongelmat kerralla. Totta kai meidän täytyy täyttää nämä tekniset asiakirjat, siellä mikä ongelma, ja nyt on nämä nobot ja debot kansanolliset viranomaiset käydään läpi, mutta rautatieviraston pitäisi antaa lupa ikään kuin yhdeltä luukolta, niin että yritykset voisivat sitten tarjota kaupallisia niin, Niiden täytyy voimistaa kaikki turvallisuusjärjestelmät ja muut. Asiat eivät päivässä muutu. Se on mahdotonta. Mutta tärkeintä, että me voisimme tehdä eralle virastolle, eurooppalaiselle virastolle hakemuksen ja se lähettäisi kansalliselle viranomaisille sitten asiakirjat, joten saisitte sitten vastaavuuspäätökset ja muut asiakirjat sieltä. Totta kai eri maissa voi syntyä erilaisia ongelmia, paperit palautettaisiin eurooppalaisen virastoon ja sitten lupa astuisi voimaan. Mutta pääidea on, että rautatievirasto toimii tänä yhden luukun virastona ja lähettää paperit sitten kansalliselle tasolle. Käyttöalue, jolla meidän täytyy soveltaa, ovat nämä tekniset yhteentoivuudet, tekniset eritelmät ja nämä niin sanotut nobot, tarkastavat. Ja sitten kaikki kansalliset säännöt, jotka ovat pakollisia, kaikkia kansallisia sääntöjä pitää noudattaa. Ja sitten on vielä tärkeä kysymys, eli yhteenkäytettävyys ää, koulutusyksikön ja verkoston kanssa tai koulutusyksikön ja useamman verkon kanssa, koska luultavasti toimimme useassa verkossa ja useiden standardeiden mukaisesti. Siirtymäkausi sitten on tärkeää huomata, että tämä virasto ei voi toimia täydellisesti ensimmäisenä päivänä. Täällä on puhuttu jo aikaisemmin alihankkijoista kansallisten viranomaisten tapauksessa, mutta ensinnäkin äh, koulutusyksikön luvan antaminen voisi tapahtua kahdessa Jos lupa tulisi yhd- useammassa maassa, niin silloin erä viraston pitäisi antaa lupa. Ja, ja sitten tämä valvontaviranomainen ja Kansalle viranomainen voisi valvoa tätä prosessia, koska eurooppalainen virasto ei voi kaikkea heti valvoa, mutta prosessiin, kun on kysymässä useampi maa, sen pitäisi olla avoin prosessi. Kansallinen turvallisuusvirasto voisi antaa myöskin olla se, joka tämän voi tehdä, ja hakija voisi valita mikä viranomainen käsitelee sitä, mutta tämä tiski, jonne tämä hakimus jätetään ja lupa tulee, olisi kuitenkin tämä eurooppalainen virasto, vaikka se toimisi yhdessä kansallisen viranomaisen kanssa. Mutta koska menettelyt ovat hyvin tärkeitä ja sääntöjä on rutkalti kussakin maassa, meidän pitäisi olla tällainen rinnakkainen projekti, jossa pyrimme vähentämään tarpeettomia kansallisia teknisiä sääntöjä. Meillä on mahdollisuuksia vähentää sääntöjä eri maissa ja todennäköisesti tätä työtä ei parissa vuodessa saada aikaan. Siinä menee yli kaksi-kolme vuotta. Mutta tämä on välttämätöntä meille kaikille, koska varmasti on paljon paikkoja, joissa on turhia kansallisia sääntöjä. Ja ihan lopuksi nämä uudet tärkeät piirteet eurooppalaisen luvan myöntämiseksi, ensinnäkin erä olisi täysin vastuussa lupaprosessista. Eurooppalainen virasto olisi tällainen yhden luukun virasto ja menettelyjen vahti. Nyt samat menettely kautta Euroopan valitsisi. Ja, ja meidän täytyy evolutionaarisesti edetä kohti yksi, yhtä eurooppalaista lupaa, jossa kansalliset viranomaiset olisivat alkuvuosina yhdessä. Ja hakijan täytyy määritellä tämä soveltumisala. Ja ää, tämän kuljetusvälineen lupa täytyy kattaa tämä käyttöalue. Lupa myönnetään vain sillä alueella, jolta sitä pyydetään. Ja komission ehdotus on yhteensopiva sektorin prioriteettien kanssa ja näiden mainittujen kohteen kanssa. Me kannatamme komission ehdotusta tällaisenaan. Ja lopuksi kolme päivää. Rautatieteollisuus tarvitsee lähennettyä eurooppalaista lähestymistapaa luvan myöntämiseen. Säätön pitää olla samat kaikille on olennaista. Ja tämä tekninen pilari neljännessä rautatiepaketissa, sitä ei pidä hidastaa. Me tarvitsemme sitä. Jos kenties lieneekin muita osia paketista, jotka tulevat vähän hitaammin, niin tätä teknistä me tarvitsemme heti, koska insinöörien täytyy työskennellä konkreettisten asioiden kanssa, eikä työskennellä tuntikaupalla lukamenettelyiden kanssa. Me tarvitsemme parempaa tulevaisuutta Euroopalle. Meidän täytyy keskittyä tähän laitepuolen valmistamisosaan. Can I take... Kiitos herra Vietto. Toivottavasti tervetulleeksi valiokuntaamme opiskelijoita. Collège de la Franceista, Marseista, jotka ovat täällä herra Dantanin kutsusta. Pyydän anteeksi, että joudutte seisomaan siellä takana. parlamentti on ihan karmea sikäli, että se ei tarjoa yleisölle pääsyä kokoukseen istumapaikkaa, jossa voisi kuunnella keskusteluita. Väistämättä näin, koska täytyy varata paikkoja jäsenille täällä alhaalla. ja yritykset ja lobbaajat täyttävät lopun. Pyydän anteeksi, että joudutte seisomaan, olette mitä tervetulleimpia valiokunnan kokoukseen. Jos voitte seurata saa keskustelusta ja nauttia siitä. Ja kuten sanoin, tapa, jolla suuri yleisö voi osallistua kokouksiin välillä, saa minut epätoivon valtaan, koska he joutuvat seisomaan tuolla takana. Voin kolmatta kertaa vielä pyytämään anteeksi sitä, että, että pääsee istumaan, mutta tervetuloa. Ehkäpä parlamentin ylempien vallanpitäjien pitäisi miettiä sitä, miten yleisön pitäisi päästä yleisöpaikoille, kun yleisöpaikkoja ei ole. Mennäänkö oikeus? Oletaanko Michael? Istukaapa tänne. Istukaapa. Missä nämä vihreät laput ovat? Ja sinäkin on rivi takana. Se no, ihan naurettavaa. Tulkaapa tänne. Tiedän, että tällä koko iltapäivä. meissä näette tällaisen vihreän lapun? Yhdestä 24. Istukaa. Jos joku sanoo jotain muuta, sanokaa, että puheenjohtaja sanoo, että voitte istua siinä. Jätä istukaa. And if anybody would like to come and sit at... Haluatko tänne eteen? There's also one, two, three, four, five, six, seven, eight. There's nine seats at the front here because the members would get a bad neck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 There we go. Right. Selvä. Istunmapaikka ongelma ratkaistu, eikö niin? Paljon kiitoksia jäsenen. Nyt olla hatuttaa minua. Koska voi olla kaikki mahtipantaisesti selittävä että kuinka jäsenet edustavat teitä kansalaisia, mutta se on ihan jees, että seisotte tuolla takarivissä. Hyvin tehty tran ei käy meille. Seuraavaksi rautia yritysten kannalta. Anteeksi, että herra Engelhoven, olet vähän myöhässä. Nellan Sparvahenilta on seuraava puhujamme. Ja vieraille, jotka kuuntelevat. Luureelta Ranskaan herra Van Eindhoven. es. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa Haluaisin kiittää saamasta kutsusta tulla puhumaan teille asioista, jota pidän erittäin tärkeitä Euroopan turvallisuuden kannalta. Te pyysitte, että ilmaisemme meidän näkemyksemme tekniseen osaan komission ehdotusta ja sitä, pääseekö komis, päästäänkö tämän ehdotuksen kautta asetetun tavoitteisiin. En voi puhua tästä asiasta ilman, että kerron nyt, mitä alkomaissa rautatiesektorin on saatu aikaan. Sen jälkeen, kun ensimmäinen rautatiepaketti esiteltiin, parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen ja nopeasti sitten alkomaat pisti tämän paketin täytäntöön. Ja myöskin toisen ja kolmannen paketin tehtiin näin. Infrastruktuurin hallinnoijat ja liikenteenharjoittajat on täysin erotettu toisistaan. Lisäksi tehtiin intensiivistä yhteistyötä, eli tehdään intensiivistä yhteistyötä kummankin osapuolen kesken. Operatiivinen komento ja valvonta toimii erittäin hyvin. Meillä on tällainen virasto, joka tätä asiaa hoitaa, mutta tiettyä sääntelyn purkua on tehty matkustajaliikenteen puolella esimerkiksi. Ja myöskin rahtipuolella on kilpailua joka ikinen vuosi 140 miljoonaa rautatiekilometriä ajetaan minun maassani ja 25 miljoonaa kilometriä näistä on muiden kuin valtion rautatiehen tarjoamia palveluita. Me olemme yhdistäneet Alankomaissa erityyppisiä junia, paikallisjunia, intercityjunia. Meillä on myöskin rautatiellä toimintaa. Ja viimeisten kymmenen vuoden aikana tilanne on kehittynyt siten, että 20 prosenttia on kasvua matkustajaliikenteessä. Ja tämä on merkittävä luku. Kyse on luvuista, jotka ovat äh, tulosta siitä, että kymmenen vuoden ajan on rautatiepakettia alkomaissa sovellettu. Miksi minä kerron teille tämän? Siksi, että neljäs rautatiepaketti, jota ei voida millään tavalla erottaa täysin en, aiemmista paketeista. Sen tärkeimpänä tarkoitusperänä on se, että Euroopassa saadaan merkittävämpi rooli rautateille. Mutta monissa muissa tilanne on kaikkea muuta kuin äh, runsuinen. Esimerkiksi luoteis Euroopassa hyvin paljon kehitystyötä täytyy tehdä, koska mikäli kysyy, onko komission tavoitteisiin päästy, voidaan vastata kyllä, mutta tai kyllä ja ei. Tilannetta voidaan Euroopassa parantaa, parantaa rautateista voidaan tehdä tehokkaampia ja uudenaikaisempia. sitten ne todellakin myötä vaikuttavat tähän modaali modal shift siirtymään, siirtymisen rautateille enemmän Euroopassa. Herra Grosch on erityisestikin ollut asiantuntija tässä asiassa. Neljännen rautatiepaketin yhteydessä on todennut, että aivan kaikkiin tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Minä voin selittää teille, mistä tämä johtuu. Puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin keskustella teidän kanssanne tästä rautatievirastosta ja yhteen toimivuudesta ja siihen liittyvistä toimista. Erällä on oma roolinsa esimerkiksi, kun tarkastellaan toimen, toimia, mutta menettelyt ovat kovin kalliita ja hankalia ja raskaita ja aikavieviä. Kansalliset turvallisuusviranomaiset NSA, niillä on edelleenkin erittäin tärkeä rooli, koska ne tiedetään tasan tarkkaan, miten infrastruktuuri on jakennettu, mitä turvanormeja täytyy noudattaa ja niin poispäin. Näiden turvallisuusviranomaisten maa, tieto on erittäin tärkeä rautaturvallisuuden kannalta, mutta se rooli, mikä nykö, nyt halutaan antaa tälle virastolle, että tämä olisi yhden luukun järjestelmä ja että kansalliset turvallisuusviranomaiset toimisivat kaiken koordinaattoreina, niin minun mielestäni tämä mm, mahdollisesti nopeuttaa lupamenettelyitä. Tämä on tietystikin hyvä asia, mutta täytäntöönpano täytyy hoitaa kuntoon, koska tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin meidän tämmöinen. Ja mitä yhteen toimivuuteen tulee, ehdotus tarjoaa tässäkin uusia mahdollisuuksia. Alankomaissa on jotakin ollut suunnitelmia RTMS-järjestelmän osalta. Ja meillä on myöskin tällainen rail map, poliittinen asiakirja, mutta nyt pitäisi pistää täytäntöön ja ottaa käyttöön myöskin uusia rataosuuksia. E RTMS on mukana tässä kehityksessä. Mutta kuitenkin äh, nykyisiä markkinoilla omat rajansa. Meillä on joitakin palvelujen tarjoajia, mutta äh, NSA, eli kansalliset turvallisuusviranomaiset, tietävät äh, tieten kaikkein parhaiten, joten RTMSn kautta kansallisviranomaiset voivat ottaa yhteyttä erään ja sitten erän kautta voidaan varmistaa se, että tilanne on optimaalinen ja, sit, ja varmistaa myöskin sen, että kaikkiin sääntöihin myöskin vastataan. Ja tietystikin äh, kapasiteetista, kun on kyse. Rautateiden toimintakapasiteetti on avainkysymys. Uusien asetusten ja säännösten täytyy ottaa tämä huomioon, kapasiteetin hyödyntäminen. Eräasetuksen parantaminen ja artikla 424 erityisestikin on merkittävässä asemassa, koska RTMSlle halutaan antaa keskeinen rooli, kun pistetään täytäntöön lainsäädäntöä. Ja mikä halutaan päästä eurooppalaisen tavoitteisiin RTMSn rooli vain vahvistuu. ERA on jonkinlainen järjestelmän integraattori ja sen kautta voidaan saada eristystä aikaan. Sen vuoksi me toivomme, että esittelen asettamat tavoitteet eräasetuksen osalta, Rova Zilen tavoitteita ja myöskin Rova Bilbaon tavoitteita todellakin tullaan ottamaan huomioon ja heidän pyrkimyksensä. Se, että Alankomaissa on jaettu rautatietoiminta useisiin osakenttiin, on jossakin määrin uhka sekä matkustajille että veronmaksajille, mikäli näin tehtäisiin. Tässä tulee, tullaan asettamaan jotakin rajoituksia toiminnalle ja toisaalta jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia tullaan vähentämään. Tämä vaikuttaa kielteisesti myöskin verkon laajentamiseen, rautatieverkoston laajentamiseen. Mutta toisaalta komissio pyrkii tiettyihin tavoitteisiin, mutta päästäänkö näihin tavoitteisiin komission tekemän ehdotuksen avulla? Ja tiettyä liikkuvuutta, mikä halutaan saada aikaan lisätä liikkuvuutta Päästäänkö tähän sitten? Tämä kysy- kysymys, joka täytyy esittää. Alkomaissa on havaittu, että meidän pitäisi jakaa verkkomme kolmeen, rataverkkomme kolmeen osaan. Ja tämä tietysti saattaa olla hankala matkustajien kannalta. Tänä päivänä meillä on optimaalinen äh, suuni, ratasuunnitelma. Ja nyt sitten, mikäli ryhdytään sitten toimimaan eriytetyllä tavalla, jakamaan tätä kolmeen osaan. Tässä tulee lisää työtä, lisää vaivaa ja hankaluuksia matkustajille. Lisäksi viranomaisten täytyy myöskin puuttua enemmän peliin ja tämä on lisää työtä ja lisää by- byrokratiaa. Tätä Eurooppa kaikkein vähiten kaipaa. Ehdotus on myöskin vähemmän kuin optimaalinen, kun tarkastellaan liikenteen harjoittajia. Kyse pelkästään matkustajia, jotka kärsivät myöskin liikenteen harjoittajalta saattavat kärsiä siten, että meno, tuloja menetään ja tällä myös saattaa olla kasvun osalta seuraamuksia. Mikäli aikataulut on huonosti suunniteltu, silloin riskit ovat suuremmat. Ja sitten saattaa olla, että tulee häiriöitä ja uusien toiminnanharjoittajien on vaikeampi päästä markkinoilla. Kilpailua ei synny riittävästi. Ja kansallis- eri maiden väliset suunnitelmat saattavat olla sellaisia, että ne eivät ole yhteen sopivia. Silloin rataosuuksia voidaan käyttää optimaalisesti hyväksi. Verkon jakaminen johtaisi tänä päivänä siihen, että tästä tulisi vain huononnusta tilanteeseen, mikä tulee, mitä tulee verkon käyttöön. Ja tämä olisi myöskin huono asia alkamaiden veronmaksajan kannalta, koska mikäli on useita palveluntarjoajia, tämä saattaa johtaa siihen, että syntyy pian liikaa kapasiteettia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että infrastruktuuriinvestointeja tähden, ja sitten viranomaiset sanovat, että infrastruktuuriinvestointeja ei tule. Joista, joissakin paikoin pääräväkin osalta on puutetta infrastruktuurissa. Joten komissio oikeastaan haluaisi sitä, että rataverkostoa vain laajennetaan, mutta tämä ei tule toteutumaan tätä rataa. Saattaa, että tarjonta vähenee niissä investoinnit infrastruktuureihin saattavat olla vaikeuksissa. Infrastruktuurin laajentamisen kustannukset ovat merkittävät ja tämä johtaisi kaikki siihen, että saattaa olla, että tilanne heikkenisi entisestään. Sen jälkeen, kun ensimmäinen rautatiepaketti saatiin tai ensimmäiset paketit saatiin, ne pistettiin hyvin nopeasti täytön alkomaissa. Me ryhdymme sellaisiin toimiin, jotka liittyvät esimerkiksi rautateviraston ja yhteen toimivuuteen – ja tämä mahdollisti sen, että me pystymme voimakkaammin ottamaan itse oman vastuumme asioista. Mutta lyhyestä virsi kausis, kaunis puheenjohtaja. Tämä uusi ehdotus tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta mitä tekniseen puoleen tulee, meidän täytyy hyvin huolellisesti pohtia, mitä lainsäädäntöön, lainsäädännön kautta määrätään. Niin täytyy pistää kunnon täytäntöön. Rautatiesektorin liberalisointi, vapauttaminen ei yksin riitä Ainakin Alankomaissa ja muissakin Länsi-Euroopan maissa on havaittu, että mikäli haluamme tehokkaan verkon, niin tämä verkon jakaminen use, usean osansa ei välttämättä tuo myönteisiä vai, vaikutuksia. Me haluamme vastustaa sitä, että tämä integroitu kokonaisvaltainen verkko jaettaisiin useisiin osiin, koska täysin kielteisiä vaikutuksia matkustajan kannalta, mutta myöskin veromaksajan kannalta. Euroopan komissio on ehdottanut yhtenäistä yhtenäistä lähestymistapaa, joka koskisi kaikkia, mutta me emme, tämä ei sovi kaikille tämä yksi malli, koska jokaisella maalla on omata erityiset olosuhteensa myöskin rautateiden osalta. Jäsenvaltion tehtävänä on siksi itse päättää, kuinka näihin komission tavoitteisiin kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla voisi päästä. Juuri tämä valinnanvapaus on johtanut siihen, että Alankomaissa esimerkiksi rautatiealalla on ollut erittäin hyvin paljon myönteistä kehitystä. Me, meillä on ihan enemmän matkustajia ja rautatiepalvelut ovat yhä parempia. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on tarkastella asiaa tutkimuksen näkökulmasta. Hän on Ernesto Garcia Vadillo, joka on teknisen korkeakoulun professori Baskiman yliopistosta. Herra Garcia Vadillo, kymmenen minuuttia pyydän. Thank you very much, Mr. Simpson. Kiitoksia, herra Simpson. Kiitoksia siitä, että saan tilaisuuden esitellä teille yliopistomaailmasta näkemyksen asiaan minun esitykseni. My presentation. Esitykseni keskityn lähinnä ehdotuksen, uudenlaaditun ehdotuksen yhteentoimivuudesta ja ensinnä puhun lyhyesti direktiivistä itsestään, alasta, infrastruktuurin hallinnoijista, seuraavaksi Mainitsen, mitä tapahtuu ammattipätevyydelle. Tutkimukselta mainitaan myös direktiivissä kolmantena kommentoin yhteen toimivuutta ja siihen liittyviä teknisiä eritelmiä. Neljänneksi avoimiksi, avoimia kysymyksiä akateemisessa maailmassa koskien yhteen toimivuutta – ja sitten miten tämä vaikuttaa tutkimukseen asiasta ja lopuksi vielä osoitan, kuinka nämä yhteen toimivuuden tekniset eritelmät täytyy ottaa huomioon kansallisten standardien kanssa. Kun ajatellaan riippumatonta tarkkailijaa, niin tuntuu aika ilmeiseltä, että tämä direktiivi tulee hyödyttämään laitevalmistaja, niin kuin olemme myös todenneet, ja myös näyttää siltä, että se suojelee infrastruktuurin hallinnoijia. Ainakin artikassa 11.1 voidaan lukea, että kun jäsenvaltio löytää kohdan, joka kuuluu ECn vaatimuksen mukaisuusilmoituksen, niin todennäköisesti se vastaa vaatimukseen ja silloin ryhdytään kaikkiin tarvittaviin toimiin, että voidaan rajoittaa sovellusalaa, estää sen käyttöä tai vedetään puutteellinen laitteistomarkkinoilta. Hiukan sitten tutkinnoista ja ammattipätevyydestä. Artikla 29:1 siellä aivan erityisesti mainitaan henkilökunta, joka on vastuussa vaatimusten mukaisuusarvioinnista ja verifioinnista. Hänellä pitää olla hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, jotta hän voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin ar- arviointitehtäviin joita on pyritty tekemään. Haluaisin sanoa, että jos on Tämä liittyy valtavasti insinööritietoutta rautatiekysymyksessä, eikä kyse ole vain siitä, että on, riittää, että on mekaninen sähköinsinööri tai tavallinen insinööri, vaan on ihan erityisiä kysymyksiä liittyvät rautatieteknologiaan omat ongelmansa. Mainitsen vain yhden, rautateiden dynamiikka. koska e- Euroopassa raiteet ovat kehittyneempiä kuin USAssa tai liikenne, niin on myös huomattava määrä yliopistoja EU:ssa, jotka tarjoavat tarvittavaa korkeatasoista insinööritietoutta, jotta näihin ongelmiin voidaan tarttua paljon enemmän kuin USAssa, jos tilannetta verrataan USA kanssa. Seuraavaksi puhun yhteentoimivuudesta. Tässä pitää ottaa huomioon se, mitä tapahtuu yhteentoimivuuden teknisten eritelmien kohdalla. Mainitsen tässä vain, että on 17 eri TSI tai YTE. viisi niistä on tällaisia transferraalisia määritelmiä, sitten jotkut ovat luotijunin liittyviä ja sitten jotkut liittyvät perinteisiin rautateihin. Kolme näistä, jotka olen mainittu nuolella ja osoitan, miten suurimmassa osassa tapauksessa vieläkin on tällaisia avoimia kohtia kysymyksiä jäljellä. Ja tässä juuri tarvitaankin tutkijoita akateemisessa maailmaa. Esimerkiksi infrastruktuurialajärjestelmässä mainitsen kolme alakohtaa. E-, e-, ensinnäkin, miten val- vaatimukset, jotka liittyvät raiteiden jäykkyyteen kokonaisjärjestelmänä. Tämä on vielä avoin kohta. Sitten miten voidaan lieventää mm, tärinää ja melua, avoin kohta. Ja vielä lopuksi, miten voidaan vähentää sivuttaistuulen vaikutusta, myös avoin kohta. Mitä tulee sitten liikkuvaan laitteistoon, Tähän liittyy esimerkiksi kysymyksiä, kuten laakerien kunto, akselit, raideväli, pyörät, jotka sopivat näihin raideväleihin, ja sitten dynaaminen laitteiston käyttäytyminen. Sitten viimeinen esimerkkini avoimista koodista, joka koskee moottoreita ja henkilöstö, matkustajavaunuja. Yksi yleinen kohta liittyy koko verkkoon sitten on muita kohtia, jotka on luokiteltu sellaisena, että ne liittyvät tekniseen sääntöjen vastaavuuteen välineissä, jotka eivät liity tekniseen yhteen toimivuuteen kuljetusyksikköjen ja verkoston, verkon välillä. Sitten näyttäisin tässä esimerkin, todellisen esimerkin. Toivottavasti näin ei tapahdu uudestaan. Mutta tämä kuva on esimerkki siitä, minkä seurauksia syntyy, kun käytetään, on tehty testi vanhemmalla diesel moottorilla. Te näytätte, näette tässä, mi- mihin muotoon raiteet vääntyivät sitten testin jälkeen. Tässä pitää olla varovaisia. Sitten toinenkin esimerkki. Tässä on esimerkki, minkä seurauksia syntyy siitä, kun käytetään puutteellista pyörän profiilia Siinä syntyy kaikenlaista kulumista ja tarjunta, tor, tarjunta, anteeksi, tartuntapinnan kulumista, jota pitäisi kyllä pystyä välttämään. Sitten voinkin mainita, että nyt on ollut sellainen aloite, että siirrettäisiin liikennettä rautateille horisontti 2020 mukaisesti se tällaista pitäisi tukea toimielimissä ja muutenkin. On tällainen viisi tutkimus prioriteettia, energia, maassa, luotijunat, liikenteen valvontajärjestelmät, kustannustehokkuus, korkeakapasiteetin infrastruktuurit, ratkaisut suun saumattomalle rautatieverkostolle ja miten voidaan harjoittaa kestävää, tehokasta mm, rahtiliikennettä. Ja lopuksi täytyy pystyä integroimaan yhteen toivon tekniset eritelmät kansallisten standardien kanssa. Tällä hetkellä on kansallisia standardeja ja nämä TSI, kansalliset virastot, jotka toimivat Euroopan rautatieviraston alaisuudessa. Ja tähän tietysti menee joukko vuosia kukaan ei tiedä kuinka kauan. Mutta haluaisin kuitenkin mainita sen, että yliopistot jokaisessakin jäsenvaltiossa voivat olla tällaisia riippumattomia neutraaleja tahoja, jotka auttavat siirtymään tällaista uuden tyyppistä yhdentymistä integraatiota kohtaan. Ja sitten vielä loppupäätelmiini. Direktiiviluonnos hyödyttää laitevalmistajia ja ottaa ottaa huomioon sen, miten voidaan suojella infrastruktuurin hallinnoijia. Sitten toinen kysymys, huomattava määrä eurooppalaisia yliopistoja ovat varsin aktiivisia tutkivat erityisesti rautatieteknologiaa ja pystyvät kouluttamaan pätevää henkilökuntaa. Ja kolmanneksi tämä aloite Shift to Rail, muutos rautateille horisontti 2020 yhteydessä niin kuin teollisuudellakin nyt puhutaan varoitteista, niin tämä aloite auttaa siinä, että voidaan ratkaista näitä avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät yhteen toimivuuteen liittyviin teknisiin eritelmiin. Tässä aloitteessa tarvitaan aktiivista tukea komissiolta ja tutkimus- ja liikennevaliokunnalta Euroopan parlamentissa. Ja vielä lopuksi on sellainen ehdotus, että jokaisessa jäsenvaltiossa jäsenvaltiot ovat siis neutraaleja, riippumattomia tahoja. Ne ovat valmiita auttamaan, kun pyritään integroimaan yhteen toimivuuden tekniset eritelmät kansallisen standardin kanssa. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos teille, herra Garstia Vadija. Seuraava pohja on Miiko Peris, joka on Real Baltikin projektijohtaja – Viiran talous- ja viestintäministeriössä. Ja tämä käsittelee eristyneiden verkostojen erityispiirteitä. Herra Peris. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kunnen arvoiset parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuten mainitin, olen Miiko Peris. Olen Viron talous- ja viestintävirastossa ja olen Viron projektinjohtaja alueellisesti tärkeässä rautatieprojektissa Rail Baltic. Jaan asiantuntijoiden näkemykset kanssanne tänään koskien asetusta liittyen Euroopan rautatieviraston, johon toimintaan, toimivaltaan, viittaan siihen virastona tässä lopussa. Vaikka olen Virosta, puhun laajemmasta alueellisesta näkökulmasta ja puhun kaikkien Itämeren Baltian maiden puolesta. Tunnettu, että Baltian maiden rautatiejärjestelmät poikkeavat merkittävästi muualta EUsta ja historiallisista syistä meidän rautatieverkkomme eivät ole täysin yhteyksissä Euroopan rautatieverkkoon ja siksi Baltian verkko usein viitataan eristyneenä rautatieverkkona ja tähän täytyy tarka- tätä täytyy tarkastella erityisesti, kun puhutaan uuden viraston toimivallasta, mutta, tai viraston uudesta toimivallasta, mutta alleviivaan, että mikään puheessani viittaa siihen, ettemmekö haluaisi tästä pullonkaulasta eroon. vastoin? tämä uusi Rail Baltic-linja, jota rakennetaan, täyttäisi tämän aukon TEN-T-verkostossa ja Baltian maat Puola ja Suomi ponnistelevat niin, että tämä Red Baltic saataisiin 2023 valmiiksi. Hyvät naiset ja herrat, meillä on kaikki syyt uskoa, että komissio on ehdottanut valaiselta paketin. Neljännen rautatiepaket, rautatiepaketti nähdään ratkaisevan tärkeänä pakettina, koska kansalaiset ja alan yritykset voivat hyötyä paljon paketin tuloksista. On vaikea vastustaa paketin punaista lankaa eli rautatiemarkkinoiden avaamista, yhteiskäytettävyyden sääntöjen lähentämistä ja turvallisuussääntöjen lähentämistä ja lopuksi byrokratian vähentämistä sertifioiden menettelyissä. Me uskomme, että kaikki tämä on tervetullutta ja välttämätöntä. Me uskomme, että tässä suhteessa lainsäädäntöehdotus aidosti parantaa Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti yhteistä rautatiealuetta. Keski, keskityn nyt asetusluonnoksen yksityiskohtiin liittyen ää, toimivaltaan, joka annettaisiin Euroopan rautatievirastolle. Meillä on pää, kolme pääkohtaa ja parannusehdotuksia. Ensinnäkin me halusimme selkeämmän työnjaon kansallisten turvallisuusviranomaisten ja viraston välillä. Tällä hetkellä paketissa on aika pirstaleinen lista tehtävistä näillä instituutioilla. Meidän on vaikea saada selville, mitä velvollisuuksia meillä on taataksemme mahdollisimman suuren turvallisuuden ja yhteiskäytettävyyden Euroopan rautateillä. Me, me pitäisimme hyvin tervetulleena ja kansallisten turvallisuusviranomaisten jaettua toimivaltaa. Me uskomme, että lainsäädännön pitäisi selkeästi ja suorasanaisesti asettaa kattava lista näiden kahden tahon tehtävistä. Ja tehtävänä pitää tietysti olla vält- päällekkäisyyksien välttäminen ja hyvä työjako. Ja osana tuota työjakoa voidaan ottaa huomioon sitten nämä eristyneet verkot. Esimerkiksi työjako sertifioinnin alueella voisi perustua siihen, josko vetureita käytetään EU-rautatieleveksillä, eli 1435 mm, tai tässä eristyneessä verkossa, vai yhdessä jäsenvaltiossa. Mitä tulee sitten kulutusyksikköiden markkinoille saattamiseen, yksi vaihtoehto olisi, että virasto olisi tällainen yhden luokun Äh, virasto, joka olisi yhteistyössä kansallisten turvallisuusviranostojen kanssa, mutta jos kuljetusyksiä käyttää vain yhdessä jäsenvaltiossa, hakija voisi valita viraston tai relevanttiin kansalliseen viranomaiseen. Nikkovan kalas, kaluston luvan saannissa, jota pyritään kansallisesti tai jopa paikallisesti käyttämään, sertifioinnin toimisi tehokkaammin kansallisen viraston käsissä, mutta yleisemmin on hyvin tervetullutta, että Eurooppalainen virasto saisi laajemman roolin sertifioinnissa ja me tunnemme myötätuntoa komission tavoitteisiin lähentää ja nopeuttaa EU, kautta EUn sertifiointia. Toiseksi, sitten kun selkeä työjako on luotu, virastolle pitää antaa selkeät valtaoikeudet toimia kansallisten turvallisuusviranomaisten valvontajana – vakaasti uskomme, että virastolla täytyy olla selkeä oikeudellinen perusta puuttua asioihin, aina kun vaikuttaa siltä, että kansalliset turvallisuusviranomaiset eivät toimiaan lainmukaisesti noudata. Esimerkiksi kun viipymät ovat tarpeettomia, kun rautatieyritykset tekevät valituksia ja niin poispäin. Erityisesti viraston auktoriteetin määräysvallan, mitä tulee kansalliseen sääntöihin ja yhteiskäyttösääntöihin, ne täytyy selkeästi määrätä jo lainsäädännössä. Ja meillä on tervetullutta, että viran, eurooppalainen virasto ja kansallisturvallisuusviranomaiset ovat vahvistetussa yhteistyössä. Ja kolmanneksi me ehdotamme, että viraston toimivaltaa kasvatettaisiin asteittain sisäänajovaiheessa. Tässä pitää olla selkeät virstaanpylväät ja selkeät siirtymäajan säännöt, jotka pitäisi kirjoittaa lakiin. Näin siksi, että alussa virasto todennäköisesti luottaa kansallisten turvallisuusviranomaisten työhön. Ja myös siksi, kun yhteiskäytettävyyden tekniset standardit ovat vielä kesken. Meidän mielestä tämä perustelisi siis se sitä, että optimaalinen siirtymäaika asetettaisiin virastolle, jotta toimivaltaa voitaisiin tehokkaasti käyttää. Lisäksi me halusimme sanoa, että Baltian kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat toimineet hyvin tehokkaasti sekä ajankäytön että rahankäytön suhteen. Tämä tehokkuus täytyy säilyttää ja sitten täytyy tulla myös viraston toimintatapa, kun virasto ryhtyy toimiinsa. Yksi käytännön piirre tehokkuudessa oli että me ehdotamme kattavaa ATK-informaatiojärjestelmää, joka kaikki kattaisi sertifioinnin sekä kansallisella että EU-tasolla. Hyvät kollegat, yhteenvetona valtion näkemys Euroopan virasto omasta koskevassa asetuksessa on seuraava. Ensinnäkin me näemme arvo, lisäarvoa viraston toimivallan kasvattamisessa, mutta otetaan huomioon, kuinka paljon kansallisia eroja menettelyissä on. Me ehdottaisimme lähestyvää tapaa viraston toimivallan kasvattamisessa. Me myöskin neuvoisimme, että määritellään selkeä säännäisesti työjako viraston ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä. Ja osana tuota työjakoa me haluamme, että toimivallat jaetaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, mitä tulee e- jäsenmaihin, jossa eri, erillisiä verkkoja. Enkä voi painostaa, että sertifioinnin pitää olla sekä ajan että rahankäytön suhteen tehokasta. Kiitämme mahdollisuudesta puhua ja olemme Taran komitean käytettävissä vastaisessa yhteistyössä ja rautatie- ja muissa kulutuskysymyksissä. Paljon kiitoksia. Paris, our finals. Kiitoksia, herra Peris. Ja viimeinen puhujamme on konsultin näkökulmasta Francesco Dionori, Steer Davis Gleeviltä. Herra Dionori. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aion äh, pitäytyä annettuun aikamäärään. nyt puhun täällä siitä, kuinka Steven Davis Cleaviltä pyydettiin tausta tutkimusta, joka kohdistuu neljänteen rautatiepakettiin ja erityisestikin meidän tarkoituksena tarkastella teknistä pilaria neljässä rautatiepaketissa, eli Euroopan rautatievirasto, eli siihen minä keskityn tämänpäiväisessä puheenvuorossani. Kun teimme tätä tutkimusta, avainasemassa oli se, että tarkastelimme niitä menettelyitä, joita piti tarkastella vaikutusarvion osalta. Ja toimimme komission antamien ohjeiden mukaan, eli keskustelimme eri asianosaisten sidosryhmien kanssa. Monet teistä olette täällä tänään. Voisimme kuulla teidän näkemyksenne tulevan viraston roolista ja tämän pohjalta sitten kehitimme tai analysoimme avain asemassa olevia ongelmia ja ehdotimme eri poliittisia vaihtoehtoja, joilla päästään ongelmista yli. Kuulimme monista ongelmista jo tämän iltapäivänkin aikana, erityisestikin mitä tulee yhteen toimivuuteen. Mutta kuten näette tästä kaaviosta, tekniset ja hallinnolliset esteet luovat pitkiä ja kalliita menettelyitä tälle sektorille, ja tämä sitten vaikuttaa kielteisesti rautateiden kilpailukykyyn. Tämä on hyvin pitkä lause, jolla kuvataan tämän alan ongelmaa. Neljä avain alaa tai ongelma tässä liittyy, tähän liittyy tehokas kansallisten viranomaisten toiminta, uusia alalle tulijoita syrjitään, jotkut kansalliset toimijat syrjivät niitä, lainsäädäntöä pistetään eri tavalla täytäntöön eri jäsenvaltioissa, lisäksi kansallisten rautatiejärjestelmien raskas perintö painaa myöskin päälle. Ja kun tarkastellaan kansallisia instituutioita, analyysimme, jossa oli mukana eri osapuolia mukaan luettuna rautatievirasto itse, johti meidät siihen johtopäätökseen, että on olemassa koko joukko asioita, joita täytyy tarkastella yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi kansallisten, turval- kansallisten turvallisuusviranomaisten toimia ja käytänteitä. Ensinnäkin resurssi kysymys, kuinka paljon resursseja kansallisilla viranomaisilla on käytössään. Tämä vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Kun tarkastajan tekottaa hoitavat yhteen toimivuutta, joissakin virastossa on vain yksi henkilö hoitamassa tätä, joissakin virastossa on 162 toimijaa tai henkilö hoitamassa samaa asiaa. Tämä tietysti liittyy siihen, kuinka paljon rahaa kullakin virastolla on käytössään. Turvallisuussertifikaatin kustannukset liikenteenharjoittajien kontolla ovat suuria. Joissakin maissa joissakin ei ole minkäänlaisia maksuja, joissakin jotkut joutuvat maksamaan 70 prosenttia luvastaan. Vanhoissa 15 jäsenvaltiossa kustannukset ovat suuremmat kuin muissa, mutta yleinen suuntaus on sellainen, että kustannukset kasvavat myöskin lopussa osa Eurooppaa 12 muusta jäsenvaltiossa. Lisäksi ajokaluston lupaa menettely luvan saanti. Kustannukset vaihtelevat jälleen kerran maasta toiseen. Virasto on sanonut, että 1,6 miljoonaa per ajoneuvo on keskiarvokustannus, mutta joskus kustannukset ovat yli, helpostikin yli 10 miljoonaa kustannuksen lisäksi. Kustannuksen lisäksi tällaisen luvan saantiin menee aikaa. 10-90 päivää voi mennä rahtivaunun yhteydessä, mikäli haluaa luvan, mutta mikäli tarkastellaan esimerkiksi kokonaisia junia tai vetureita, kustannukset voivat takaa aikaa saattaa olla vielä enemmänkin. Ju, erään junan autorisointi kesti yli vuoden. Tämä aiheuttaa merkoisia vaikeuksia ihmisiä, jotka tekevät investointeja. Ja heidän on vaikea suunnitella silloin, milloin todennäköisesti päästään sitten harjoittamaan liikennettä. Kustannukset ja aikaviiveet ovat aivan liian suuria. Useinkin tilanne on vielä huonompi silloin, kun on kyse uudesta markkinoille, markkinoille tulleesta liikenteenharjoittajasta. Jotkut uudet yrittäjät, eivät kaikki, sanoa, että heitä syrjitään. Kansalliset viranomaiset syrjivät heitä sertifiointia ja ajokaluston autorisointimenettelyn yhteydessä kyse oli pelkästään uusista toiminnanharjoitteista, jotka tulivat kansalliseen markkinoille, vaan myöskin operaattorista, jotka saattavat olla historiallisia, vakiintuneita toimijoita, jotka haluavat jonkin toisen maan kansalliseen markkinoille. Näitäkin syrjittiin. Ja tämä johtaa merkittäviin esteisiin markkinoille tulon osalta. Ja tämä estää yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen luomista. Sitten muita ongelmia Lainsäädännön täytäntöönpano on kovin monenkirjavaa. 62 prosenttia haastatteluista sanoi, että tämä oli ongelma. Luku, jonka näette nyt tässä, kummallista kyllä, on sen, että pitää, pitää, pitää lukea oikealta vasemmalle. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät maineet laisinkaan tätä ongelmaa, on merkitty nollan jäsenvaltiota, mikä tässä mennään vasemmalle, sitä enemmän nämä jäsenvaltiot katsoivat, tai ja jäsenvaltiot katsottiin, että lainsäädännön monikirjavuus on ongelma. Sitten vanhojen järjestelmien taakka, menneisyyden taakka. Rautateitä on kehitetty yli sadan vuoden ajan, joten on aivan normaalia, että niitä on kehitetty kansallisten rajojen sisällä, joten rautatiejärjestelmät ovat kehittyneet sellaisella tavalla, että normit ovat erilaisia Normit koskevat tämmöinen yhtä ainoata jäsenvaltiota. Virasto on tehnyt jo työtä tämän asian korjaamiseksi. Tästä kuultiin jo aikaisemmissa puheenvuorossa, mutta kestää aikansa ennen kuin nämä yhteistoimivuuteen liittyvät tekniset eritelmät saadaan harmonisoitua tai lähennetty edes toisiinsa. Tietystikin on tässä koko joukko vielä kansallisia sääntöjä, jotka ovat tulleet pysyäkseen ja ne estävät markkinoille pääntöä. Esimerkiksi joihinkin kansallisiin sääntöihin liittyy ongelmia, koska ne eivät ole riittävän avoimia. Lisäksi vakiintuneilla vakiintuneilla liikenteenharjoittajilla on etuna se, että ne tietävät asioista enemmän ja tämä estää uusien pääsyä markkinoille. Lisäksi on aivan tarpeettomiakin kansallisia sääntöjä, jotka sidosryhmät mainitsivat näistä. Ja kun tarkastellaan rautatieviraston tulevaa roolia, meidän analyysimme tuli sellaiseen johtopäätökseen, että niin kuin aamullakin kuultiin, suurin osa sidosryhmistä on sitä mieltä, on erittäin tärkeää, että että virastolla on jatkossa suurempi rooli sertifiointi- ja luvanantoprosessissa. Täten voidaan jotenkin ainakin lieventää joidenkin ongelmien vaikuttavuutta tai poistaa jotkut ongelmat kokonaan. Arvioimme erilaisia vaihtoehtoja. Do nothing, eli jos ei tehdä mitään, niin pitääkin nykytilanteesta. Tämä oli yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto oli se, että virasto hoitaa kaiken ja kansalliset viranomaiset katsovat kokonaan vaihtoehtoja on myöskin tältä väliltä näiden kahden vaihtoehdon lisäksi. Tätä ei välttämättä nyt kovinkaan hyvin näe tästä kaavakuvasta, mutta tämä musta viiva osoittaa sitä, mitä tapahtuu, mikäli virastolla on koordinoivampi rooli. Se toimii yhden luukun järjestelmänä, tai virasto tekee lopulliset päätökset, tai sitten mitä tapahtuu, mikäli rautatievirasto ja kansalliset turvallisuusviranomaiset omaavat yhteistä toimivaltaa. Ja sitten tämä viimeinen sitten on sellainen, että aloitevirasto ottaa hoitaakseen kanssa viranomaisten toimintaa koskevat luvananto- ja sertifiointimenettelyihin. Ja kun kustannuksia tarkastellaan, Varauteviraston nykyisetkin toimijat johtavat siihen, että tilanne paranee ja kustannuksia säästyy, mikäli rooli pysyy ennallaan, mutta mikäli pohditaan muita vaihtoehtoja, niin nämä muut vaihtoehdot antavat enemmän hyötyä koko tälle rautatiealalle kokonaisuudessaan. Sama pätee niin ikään siihen, että turvallisuussertifiointikustannukset vähentyvät riippuen siitä, mikä vaihtoehto näistä valitaan. Kaiken kaikkien analyysi ei tarkastele pelkästään sitä vaikutusta, joka koittuu liikenteenharjoittajille ja myöskin valmistajille – vaan sama tarkasteltiin myöskin kokonaisvaltaista vaikutusta koko rautatiealalle kustannuksista ja kustannuksista, joita koituu, mikäli virastolla on uusi roolinsa ja mitä kustannuksia koituu kansallisille viranomaisille, mikäli niiden roolia vähennetään tai säästyykö rahaa kansallisista viranomaisista. Ja sitten teimme myöskin nettohyötyanalyysin ja vaikutti siltä, että paras vaihto on sellainen, että rautatievirastolla on yhteistä toimivaltaa kansallisten toimijoiden kanssa ja että rautatievirasto tekee lopulliset päätökset silloin, kun on kyse sertifioinnista ja lupamenettelystä, mutta kansallista asiantuntemusta kansallista turvallisuusviranosta käytetään hyväksi, mikäli kyse on teknisistä aspekteista ja mikäli asiantuntemus on tarpeen. Uskoakseni, kun toimivalta siirretään rautatievirastolle ja sen asiantuntemus kasvaa, silloin kansallisten viranomaisten asiantuntemuksen tarve vähenee. Mutta rautatievirasto voi silti saada tukea näitä kansallisturvallisuusviranomaisilta ja niiden käyttää hyväksi niiden kokemusta ja asiantuntemusta. Kiitos. Paljon kiitoksia herra Dianori. Pohjalista oli siinä. Yleensä annetaan Bilballe, Kramille ja Sille kolme, viisi minuuttia esittelijänä ja sitten kolme minuuttia kullekin koordinaattorille. Jos jäsen puhua haluaa, Lastakaa merkki ja laitetaan teidät listalle. Raabil vaan viisi minuuttia. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, nyt kun olemme meillä ollut aamupäivällä iltapäivällä voineet kuunnella asiantuntijoita, uskon, että meillä nyt on käsissämme hyvä iso haaste ja meillä on myös edustajina suuri vastuu asiassa. Olen samaa mieltä monista kysymyksistä, joita on tullut esiin, mutta lopuksi haluaisin sanoa, että on olemassa yhteinen diagnoosi siitä, että on liikaa kansallisia sääntöjä, puuttuu avoimuutta, virastot ovat läpinäkymättömiä, on pitää odottaa näitä lupia pitkään, liian pitkään ja sitten pitäisi pystyä muuttamaan tämänhetkistä tilannetta. Omalta kannaltani katsottuna, kun ajattelen tätä mietintöä yhteen toimivuudesta, niin meillä on vastuullisena tehtävänä antaa tällainen eurooppalainen näkemys, edistynyt näkemys asiasta. Se ei ole helppoa, koska kun olen kuunnellut kaikkia puheenvuoroja aamulla ja nyt iltapäivällä vielä, niin on puhuttu näistä historiallisista perinteisistä liikenteenharjoittajista, jotka näissä viitemaissa toimivat ja edelleenkin pyrkivät säilyttämään tämänhetkisen tilanteen pysyvänä, mutta ei pidä unohtaa tässä myös eri ministeriöiden kantoja. Täällä parlamentissa olemme nähneet eri mietintöjen yhteydessä, että kansalliset viranomaiset yleensä pyrkivät, ja toivon, että voimme muuttaa tätä kantaa rautatiepaketin myötä. Niillä on sellainen pyrkimys, että he haluavat säilyttää tämän status quo tällaisenaan, mutta tänään saamien tietojen valossa näemme, miten tämä kaikki haittaa ensinnäkin suurempaa innovointia rautatiesektorilla Euroopassa. Tässä ei kilpailukyky kehity Euroopan tasolla, jotta voitaisiin tarttua globaaleihin haasteisiin. Samoin puuttuu avoimuutta se jopa lamauttaa yksityisiä investointeja ja vaikeuttaa sen toimivista markkinoilla, siis sektorin toimintaa. Ja tavallaan me näin heikennämme, köyhdytämme rautatie, rautateiden tilannetta, vaikka niitä pitäisi kehittyä. Ja ainakin minun kantani on edetä mietinnössä ja me tulemme yrittämään laatimaan sellaisen mietinnön, joka varmasti tulee vaatimaan paljon työtä, mutta pyrimme siihen, että rautatievirastolla on tärkeämpi rooli ja että saadaan aikaan yksinkertaimissa teknisissä vaatimuksissa voidaan selventää myös kansallisten viranomaisten roolia ja virastojen roolia. Ja sitten haluaisin kysyä herra Korta Sarilta, jos hän voisi hiukan lisää vielä kertoa aiheesta. Täällä on myös todettu, että menee kaksikin kuukautta, jopa vuosi. On silloinkin se kuultu, että joskus on mennyt seitsemän vuotta siihen, että on saanut luvan, toimintaluvan. Teidän kokemuksen mukaan, mitä on tällainen keskimääräinen aika luvan saannille? Kun, miten tämä vaikuttaa ja sitten kun jokuhan maksaa näistä viipeistä, ja tämä viipeet, ne eivät ne tapahdu ilmaiseksi. Ja tässä ei vain valmistaja maksa hintaa, vaan loppujen lopuksi asiakas tulee myös maksamaan näistä viipeistä syntyvät kustannukset, ja sitten tämä näkyy kaikkien käyttäjien taskussa tavallaan jatkossakin. Siis olisi välttämätöntä pystyä etenemään ja kehittämään asioita eurooppalaisesti näiden faktojen valossa, joista olemme tänään kuulleet. Onko teillä jotakin lukuja, joita voisitte vielä meille esitellä? Ja mitä lisäkustannuksia siis syntyy siitä, näistä, näistä kysymyksistä syntyy? Ja näin Euroopan parlamentti voisi toimia jäsenvaltioiden kanssa ja pyrkiä yksinkertaistamaan sääntöjä, prosesseja. Jaan täysin sen, mitä Francisco de Nuori sanoi, että on välttämätöntä sovittaa yhteen kaikki tehdyt päätökset ja vanhainen digitaalisen muotoon. Meidän pitäisi pystyä identifioimaan ongelmat ja sitten tällaisen ATK-järjestelmän pitäisi olla kaikkien kilpailijoiden käytettävissä, jotta ihmiset voivat kuka tahansa, joka on kiinnostunut asioista, voisi konsultoida näitä tietoja. Ja näin voitaisiin jakaa olemassa olevia tietoja. Herra Kualtasar, haluaisin, että kertoisitte todellisista luvuista, jotka liittyvät näihin kustannuksiin, joita syntyy viivästymisistä. Paljon kiitoksia, Arva Bilbao. Ennen kuin annan Kramerille puheenvuoron, toivottaisin tervetulleeksi toisen. Vielä oli ryhmän kahdeksan paikallista. Gebhardin edustamaa Stuttgartista luoteeseen. Olette kaikki tervetulleita. Toivottavasti tämä kiinnostaa teitä. Herra Kaama, viisi minuuttia. Uskon, että analyysi on täysin selkeä. Euroopassa menettelyt ovat kalliita, pitkäpiimäisiä, eivätkä tuo mitään ratkaisuja. Sen vuoksi rautateillä ei päästä eteenpäin. Olen hieman pettynyt näihin puheenvuoroihin, koska kaikki luettelevat vain niitä asioita, joista kenkä puristaa, mutta kaikkihan tietävät, missä on ongelmia. Olisin toivonut enemmän komissa, konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten komission e- esitystä voitaisiin parantaa. Kuulin hyvin vähän huon, hyviä ehdotuksia. Minun mielestäni täällä järjen kerran tote, todettiin siitä huomioita, että kansallisiin järjestelmiin pitäisi saada muutoksia ja harmonisointua. Ja ERTMS-järjestelmä ei toimi siksi, että ei ole eurooppalaista koordinaatiota, mutta miksi ei sitten ole koordinaatiota? Me tarvitsemme sitä yhden lukujärjestelmän loistava ajatus. Toinen seikka. Tämä koskee Alankomaita. Nopeus on tietenkin tärkeää, mutta kuitenkin toimien erittäminen on ollut katastrofaalista. Ja myöskin täytyy varmistaa, että rautateiden, rautatiealalla ei syrjää joitakin toimijoita ja, ja jo kustannukset, jotkut joutuvat maksamaan korkeammat kustannukset kuin toiset. Sitten nämä tekniset eritelmät. Hieno tämä Stuttgartilainen ryhmä on täällä paikalla. Stuttgartin rakennetaan uutta rautatieasemaa ja uusia rautateitä 10 miljardia on tämän kustannukset ja Nämä ovat aivan yhtä huono nämä uudet rataosuudet kuin vanhatkin ja 40 prosenttia hyppää pois kyydistä Stuttgartissa ja uusi se rataosuus on pelkästään rahtiliikettä varten, mutta kuitenkin Euroopan ei rahoittaa tällaista toimintaa. Ja sitten tämä rautatieasema ei edes vastaa teknisiä eritelmiä. Sitten miksi on ylipäänsä olemassa teknisiä eritelmiä, mikäli niitä ei kunnioiteta? Ja eurooppalaisella rahalla yhteisrahoitetaan tällaista toimintaa. Tämä minun mielestäni ei ole asianmukaista. Sitten Baltian maista kuultu esimerkki oli kiehtova. Tämä puhuttiin eritetyistä rataosuuksista. Kyse pelkästään yhdestä maasta, vaan kyse neljästä maasta. Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Kaikilla on omat järjestelmänsä joten ei tässä tarvita poikkeusta vain yhdelle valtiolle. Mutta ainakin tässä muissa, muutkin maat ovat samassa, samassa maata varten, Espanja ja Portugalin varten. Lisäksi tarvitaan poikkeukset, koska niilläkin on omat kansalliset erityispiirteensä. Minun mielestäni oikeus perusta rautatievirastolle virastolle vielä puuttuu. Komissio ei ole edes ehdottanut tähän mitään. Mitä kompetenssia tälle pitäisi antaa? Mitä toimivaltuuksia virastolle pitäisi antaa? Tätä, tämä tehtävänjako ei ole vielä selkeä. Euroopassa, tai Euroopan tässä pitää päättää. Pitää todeta, että nämä ja nämä toimivaltuudet kuuluvat Euroopan virastolle ja nämä ja nämä toimet kansalliselle toimille. Muuten tässä on päällekkäisyyttä ja viiveitä ja missä suhteessa kansallisilta viranomaisilta pitäisi ottaa toimivaltuuksia ja siirtää ne eurooppalaiselle virastolle. Kans, rautatievirasto ei voi ottaa kaikkia tehtäviä hoitakseen, koska ei sillä ole 30 000 ihmistä hoitamaan näitä tehtäviä. 95 prosenttia toimista jää kansalliselle tasolle, mutta kiehtovaa tässä on se, että kun sitten kun syntyy konflikti, Mikäli saksalaisiksi sanotaan, että ranskalaista veturia ei voida hyväksyä, silloin toimi, hoitaako eurooppalainen tämä Eurooppalainen virasto silloin tässä tapauksessa ei, koska jos lupana on annettu, se pätee kaikissa jäsenvaltiossa, ja tästäkin täytyy olla selvillä. Minun mielestäni konfliktitapauksissa pitää selkeästi voida todeta, että rautatievirastolla on viimeinen sana, niin että kaikki tietävät, että se mitä erä sanoo, se pitää, pitää kutinsa. Mutta mikäli on kyse teknisistä seikoista, teknisestä teknisestä jolla pidetään kilpailijat pois markkinoilta. SNCF, Ranskan rautatie, Yritys joutuu esimerkiksi maksamaan sakkoja, koska se on rikkonut sääntöjä. Tällainen selkeä tehtävän jako olisi tarpeen Euroopan viraston kohdalta, kohdalla. Tällainen tehtävän jako vielä puuttuu ja mielelläni kuulisin selvennyksen siihen, mihin vedetään raja kansallisten toimivaltuuksien ja eurooppalaisten toimivaltuuksien välille. Mihin tämä raja tulee? Tämä on Kiitos. Ziile. Thank you, Chairman, and thank you all. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin myös kaikkia muita mielenkiintoisista puheenvuoroista ja esityksistä. Mitä enemmän tietää, niin siinä enemmän tavallaan myös kysymyksiä tulee mieleen asiasta. Ja minä taas itsekin pureudun ihan syvemmin oman mietintöni. En voi sanoa, että vielä on hyvä kompromissi aikana, koska me näemme, kuinka erilaisia nämä järjestelmät ovat. Voimme nähdä, että kansalliset turvallisuusviranomaiset vaihtelevat määrältään valtavasti yhdestä satoihin ihmisiin. Ja myös luvananton nopeus vaihtelee maasta toiseen ja samoin kustannukset vaihtelevat nollasta 10 miljoonaan taisi olla. Siksi meidän täytyy löytää hyvä järjestelmä, joka perustuu joustavuuteen ja valinnanmahdollisuuteen asiakkaille ajatellen, ja ajatellen myös rautatieyrityksiä. Ei heitä pidä rangaista siitä, että yksi koko sopisi kaikille. Yksi kysymykseni liittyy, tai on, onko teillä mitään kuvaa siitä, mikä olisi kohtuullinen hinta kulutusyksikköjen luvananto ei tietenkään 1,6 miljoonaa euroa, mutta onko teillä jotakin kuvaa, joka perustuen tutkimukseen, mikä olisi sopiva hinta turvallisista mm, sertifioinnista ja muista. Sitten vähän vielä muihin kysymyksiin. Yksi, valmistajathan hyötyvät tästä uudesta mm, toimen mm, säännöstöstä ja kuitenkin kun me kokoustimme eri sidosryhmien kanssa, tuli hiukan sekannustakin esiin, koska pyritään standardoimaan varaosia laitteistossa. Onko tämä teille valmistajina hyvä ajatus vai ei? Voisiko teollisuus jotenkin antaa lisää tilaa standardoinnille ja miten ottaa huomioon infrastruktuuri ja liikkuva kalusto. As, as always. Well, mm, uh, it's, it's a very different situation. Uh, in, Niin, eristyneet verkot, esimerkiksi Suomessa on mahdollista, että venäläiset vaunut kulkevat Suomen alueella, ei kaputaasissa, mutta ne voivat vapaasti siirtyä Suomeen, mutta suomalaiset junat taas eivät pääse Venäjälle noin vain. Sitten muissa Itä-Baltian maissa on tilanne joka on eri. Jos on rekisteröitynyt Moskovassa toimena silloin voi viedä vaunuja myös Baltian maihin, mutta tietysti teknisesti nämä voivat kulkea yhdestä Baltian maasta toiseen, mutta suurimmat markkinat ovat itä akselilla Ne siirtyvät Venäjälle tai Valko-Venäjälle, sitten tulevat takaisin meidän satamiimme. Näin se toimii ja siksi meidän täytyykin ymmärtää, jos me luomme yhden yhden ainoan viraston, vaikka Valenssian luvanantoa vaan, että kuka tästä sitten hyötyisi? Otetaan tällaisia eristäytyntä ver- verkostoja, rautatiealueita, kuten Baltian maat ja Suomi. Tietysti he voivat pitää, voisi minä tuossa, että Moskova. Valensiasta voittaisi, saadaan vapaa pääsy liikkuvaan kalustoon kaikissa Baltian maissa ja Suomessa. Hmm. Meidän mielestäni pitää kiinni intresseistämme, rautatieyritysten intressit, jotka toimivat kyseisessä jäsenvaltiossa, ei kolmannissa maissa. Se on mielestäni erittäin vaikea kysymys, eikä minulla ole itsellänikään mitään vastausta siihen, miten nämä valinnat tehdään jäsenvaltioiden kesken ja miten kolmannet valtiot voivat toimia meidän markkinoilla, ne eivät toimi vastavuoroisesti omilla markkinoillaan, niin kuin yleensä eivät. Sitten vielä yksi kysymys verkostosta. Esimerkiksi vetureiden on niin vaikea siirtyä Virosta Latviaan. Sain tietää, että meillä täällä entinen kollega, nykyään Viron presidentti, hän halusi edistää tätä Rail Baltic-ideaa tämänhetkisen sääntöjen mukaisesti, mutta nyt kävi niin, että meidän kansallinen turvallisuusviranomaisemme virastomme käy. heidän piti tarkistaa, mi, mi, miten teknisesti on mahdollista, että virolaiset moottorit pääsevät Latviaan. Me olemme erittäin hankalassa tilanteessa ja mielestäni meidän täytyy pystyä luomaan jonkinlainen keskinäinen ö, tu, turvajärjestelmän tunnustamisprosessi monetkin maat ovat tällaisessa eristyneessä tilanteessa, mitä tulee niin rautatieverkostoon. Ehkä pitäisi olla tällainen kolmikerran kertainen järjestelmä käytössä, mitä tulee kansallisen viranomaisiin ja niin edelleen. Kiitos. Crash kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää alustajia. Pelka tietotoimisto antoi mielenkiintoisen listatietten tänään. SNCPn junat on pysäytetty Arloniin. Ja tässä lopussa lukee, että kun on kyse turvallisuudesta, Belgiassa tutkitaan onnettomuudet systemaattisesti ja lopussa sanotaan, että Luxemburgin tutkijat ovat todenneet, että että tulevina kuukausina ongelmat voidaan ratkaista, mutta tällä välin matka- matkustajan täytyy hypätä pois junasta Arlonissa ja hypätä sitten toisen junan päästäkseen Luxemburgiin. Ja mikäli haluatte yhteen veron tästä lehdistötiedotteesta tai siitä, mitä Euroopan parlamentissa halutaan saada aikaan, niin juuri tämä, tämän tällaisten asioiden välttäminen on kaiken keskiössä, koska muuten ihmiset tulevat kysymään, mitä te teette Euroopassa sen hyväksi, että tällaista ei enää tapahdu? Miksi te sanoo, että tiet ovat tehokkaita ja sitten rautatietä klenkkaavat ontuvat perässä? Ja niin kuin äsken kuultiin, katsotteko te, että nyt komission tekemät ehdotukset tuovat selkeitä ratkaisuja, suoria ratkaisuja, ja mikäli kyllä, missä suhteessa, ja mikäli ei, mitä meidän parlamentaarikkoina pitäisi tehdä, jotta tavoitteisiin päästään, miten komission tekstejä voitaisiin parantaa miten päästään tavoitteisiin, joista tänä aamuna puhuttiin. Sitten pari konkreettista kysymystä. Niin kuin Michael juuri totesi, Michael Kramer siis, mielen kuulisin teiltä, miten te näette toimivallan jaon Tällä hetkellä tilanne on kaikkea muuta kuin selkeä. Miten eurooppalainen rautatievirasto toimii suhteessa kansallisvirastoihin, kansallisen turvallisuusvirastoihin. Yhteistyötä tarvitaan eurooppalaisen viraston kansallisviraston välillä. Miten te näette toimivallan jaon niin, että toimivallan jako ei jälleen kerran johda uusiin esteisiin ja uuteen byrokratian ja teknologisiin esteisiin? Mehän tiedämme, Minähän tiedän, että mikäli hyvää tahtoa löytyy, ongelmilta voidaan säästyä. Ja sitten viimeinen kysymys on ymmärrykseen liittyen, liittyvä kysymys. Tämä puhuttiin sertifioinnin kustannuksista. Te sanoitte, että kustannukset vain nousevat jopa 1,6 miljoonaa euroa saattaa koitua kustannuksia luvan saannista. Minä haluaisin kuulla, kuinka paljon tästä on byrokraattista kustannusta ja kuinka paljon teknologista kustannusta. Mikäli hyvä tahtoa on, kustannuksia voidaan purkaa ja vähentää. Ja pitääkö aina investoida yhä uudelleen uudelleen, mikäli tekniset äh, normit, tekninen normi ei harmonisoitu, niin onko tämä järkevää? Alhadraui, Kiitos puhujille johdannosta. Ja toteasi, tässä oli toteamus, joka pisti korvaan. Kansalainen viranomaisella on tärkeitä tehtäviä siinä määrinkin. Herää kysymys, pystyykö kaikki kansallisviranomaiset oikein työtään korrektisti tekemäänkään? Minulla on epäilyni. Mutta neuvostossa on kuitenkin sanottu, että, että jäsenvaltiot hidastavat kehitystä, suhtautuvat hyvin vastenhankoisesti ää, kysymystä esittämään. Ja pysymmekö nyt raiteilla? Käyköhän tässä niin, että me monimutkaistamme asioita yksinkertaistamisen sijasta. Kun meillä on jo kansallinen säätelykoneisto, niin sitten tähän tulee vielä päälle eurooppalainen koneisto. Meidän täytyy todella järjestää työmme niin, että etenemme emmekä pakita tässä. Me haluamme, että tulevaisuudessa turvallisuuden taso on vähintään yhtä korkea kuin nyt, ja jos mahdollista korkeampi. Siltä pohjalta meidän täytyy arvioida tätä lainsäädäntöehdotusta. Kaikki on kiinni siitä, kuinka laadukasta työtä eurooppalainen rautavirasto tekee. Ja kysymys on sen resursseista, kuinka paljon osaamista, kuinka paljon kapasiteettia, millä tahdilla se kykenee toimimaan näissä oloissa. Yhteisin kollegoihin, jotka ovat sanoneet, että olemme siirtymäkaudella, jolloin eurooppalaista virastoa vahvistetaan – kansallisia heikennetään. Miten tämä siirtyminen järkevästi hoidetaan? Ja milloin tämä työjako on täysin selkeä? No, siirtymäkausi on arka kysymys, mutta jossain vaiheessa täytyy tietää erittäin selkeästi, mitä Euroopan virasto hoitaa ja mitä hoidetaan kansallisella tasolla. Tässä muutama havainto ja kysymyksen aiheita myös. Dank u voorzitter. Um, ook van mijn kant uh, eerst een uh, bedanking aan de... Kiitoksia omasta puolestani. Myös haluaisin kiittää puhujia tänä iltapäivänä heidän mielenkiintoisista puheenvuoroistaan. Kysymykseni ovat aika konkreettisia. Alussa kuulin Alankomaiden rautateiden edestä, e- edustajan kertovan, että oli perustavanlaatuinen ongelma, joka liittyi Jäsenvaltioiden tehtävä oli määritellä, miten he aikoivat saavuttaa nämä komission asettamat tavoitteet. Kysymykseni on varsin selkeä, mitä nämä tavoitteet ovat miten varmistetaan, että saavutetaan ja miten, jos joku jäsenvaltio ei yhtään mitään saavutettaakseen nämä tavoitteet, että se voitaisiin pakottaa se siihen, koska menneisyys osoittaa meille, että tällainen filosofia ei aikaisemmin on aina tuottanut parhaimpia mahdollisia tuloksia. Määritellään tavoitteet, mutta sitten jäsenvaltiolle annetaan tehtäväksi hoitaa se niin kuin haluavat ja aina. Tämä ei aiheuta mitään johdonmukaista rautatiepolitiikkaa. Sitten puhuttiin aika pitkistä aikarajoista. Minä luin ihan samoja lehtiartikkeleita kuin Mathieukin, mitä tulee Luxemburgin ja Belgiaan. Tämä on perustavanlaatuinen ongelma, joka on esillä ja liittyy erityisesti luvanannon pitkiin aikoihin. Mutta on myös joka tietoa. Puhutaan kansallisten viranomaisten suuremmasta roolista, mutta myös Euroopan viraston suuremmasta roolista. Kysymykseni kuuluu, siis Euroopan tasolla tavallaan ratkaisu pitäisi löytyä, koska jos on teknisiä tiet, taitoja kansallisella tasolla aivan erityisiä, jotka ottavat olosuhteet huomioon, meidän pitäisi pystyä antamaan euro, eralle mm, rooli ja parlamentti pitäisi voida myös kan- ottaa kantaa asiaan. Kyllä kuulin näitä erilaisia kannattajia, otan ne huomioon myös jatko käsittelyissä. Kiitoksia. Děkuji, pane předsedo. Já si připadám trošičku jako v blbém filmu. Jako sou... Kiitos. Meillä on vähän sellainen olo, kun olisin huonossa elokuvassa ja täällä on joko koomikkoja, koska minun isoisäni oli veturinkuljettaja hän ajeli veturia ympäri Euroopan ja mitä ongelmia ei ollut. Ja meillä on y- 11, 11 erilaiset vaatimukset vaikka millä asialle. Jos Eurooppa toimii ja jos rautatievirasto toimii. Miksi et ota tällaista Excel-taulukkoa, lyö nippuun kaikki näin, nämä vaatimukset, ää, vetureille, matkustajavaunuille, muille ja sitten yhdistäisi niitä. niitä sillä lailla me voimme yhdistää vaatimukset. Voimme puhua vaikka maailman tappiin, mutta jos me menettelyjä ja teknisiä vaatimuksia emme onnistu yhdistämään liittyen yksittäisiin teknisiin laitteisiin, niin meille vain nauriskellaan. Ja samanaikaisesti meillä pitäisi olla sopimusifikaattien hyväksymisestä kansallisten turvallisuusviranomaisten kesken. Jos meillä on selkeät yhdenmukaiset testiprotokollat kautta Euroopan, silloin me voimme myös tällaisen sopimuksen saada aikaan. Muuten voimme puhua niin pitkään kuin haluamme. Kollegamme yliopistosta sanoi, että erilaisia testejä on määritelty. Meidän täytyy vähän perehtyä niihin ja täytyy olla samat kaikille. Ja jos me vain toistamme, että meillä on 17 erilaiset testit, niin tämä menee ihan pieleen. Me emme tarvitse yhtä virastoa. Me tarvitsemme yhtenäistettyjä menettelyjä ja sertifikaattien tunnustamista. Jolle sitä taata, niin meillä on tässä mukava keskustelukerho, Kerran voimme lähteä kaljalle. Jos Hartsek, kun isäisen ää, äh, vielä oli veturikuljettaja, se oli fantastisia yhteiskäytettäviä teräs, äh, teräsvetureita. Ehkä saatiin eteenpäin. Ja ehkä mä pitää nämä vanhat teräsveturit takaisin. Ben, Benjen. Yes, um, I think over the, over the last few... Kiitoksia. Viime viikkojen aikana, kun on järjestetty näitä kokouksia. Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat yhtä mieltä, että tarvitsemme yhteisen turvasertifikaatin, mutta kuinka me voimme tasoittaa eri erot, joita on eri verkkojen välillä ja turvallisuussertifikaattien välillä. Tämä täytyy pohtia, kuinka tähän päästään, eikä pohtia sitä, miksi tämä on mahdotonta. Tänä vuonna puhuimme Aaniasen yhteydessä pantografeista ja ongelmista, joita on ollut raiden leveyden suhteen, koska Ison-Britannian rautatiellä esimerkiksi kaikkia eurooppalaisia vaunuja ei voida käyttää, mutta voidaan kuitenkin luoda sellainen vaunun runko tai pohja, joka pystyy kuljettamaan tavaroita sekä Ison-Britannian että Euroopan mantereilla. Ja voidaan todeta, että tällä ja tällä on eurooppalainen turvasertifikaatti ja se toimii näissä verkost- rataverkostoissa ja näissä ei toimi. Ja eri verkostojen varten voi olla erilaiset järjestäjät. Esimerkiksi Baltian maissa on joitakin eroja ja jo Ruotsissa myöskin omat erityispiirteensä. Ja mikäli me, me tartumme yksityiskohtiin, niin tietystikin Pohjimmaisena kysymyksen sen tarvitsemme yhtenäisen turvasertifikaatin. Kuka sen sitten myöntää? Rautatievirastoko vaiko sitten kansalliset äh, turvallisuusvirastot, jotka ovat saaneet tämän tehtäväkseen? Tämä on asia, jota meidän täytyy pohtia. Rautatieviraston toimivaltuudet äh, ovat sellaiset, että niiden yhteydessä täytyy pohtia myöskin rautatieviraston resurssi puolta? Tarvitsemmeko suuren keskusjohtoisen viranomaisen vai voivatko kansalliset viranomaiset hoitaa tehtävät ja myöntää näitä yhtenäisiä turvasertifikaatteja? Minun nähdäkseni todennäköisesti voisivat tämän asian tai homman hoitaa. Ja kiinnostaa myöskin se kysymys, jonka Mihail esitti, joka koski kiistoja. Miten kiistakysymykset ratkaistaan? Todennäköisesti tarvitsemme jonkin tyyppisen kiiston ratkaisu tai riitön ratkaisu menetelmän ja todennäköisesti tämäkin tehtävä pitäisi antaa rautatievirastolle. Kuulisin mieleen teidän näkemyksenne tästä. Sarvamaa. Thank you, Mr. Chairman. I think we... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tällaisessa Catch 22 tilanteesta annan tolkeille tilaisuuden tulkata tätä ja kääntää tätä kansainvälistä tiet- IMDB tietokantaa läpi sen Mike Nichols 70 Catch 22, Hellerin romaani. Siinä kuvataan tällaista sotilasmielialaa ja byrokraattista yhteiskuntaa yleisemmin. Ja minun pointtini on, minä pidän lä- tästä lähestymistavasta ja mukavalle kuulostaa, että meillä on asteittainen lähestymistapa ERAan ja kansallisten turvallisuusviranomaisten suhteen, jotta emme menettäisi kansallista osaamista. Mutta ihan rehellisesti tämä harjoituksen tavoite on säästää rahaa ja aikaa. Ja jos me astetaan etenemme, niin me luultavasti kulutamme enemmän rahaa ja aikaakin menemään. Olkaamme vilpittömiä ja Katsokamme peiliin. Haluamme kaadata tällä tiellä. Näen tämän toteutuvan edes tällä tavalla, että me hankkiudumme eroon koko ryppäästä kansallisia viranomaisia. Jos emme niistä pääse eroon, niin odotetaan tämä harjoitus, koska elonlaskuopilla tämä ei sitten toimi. Ja tavoite on säästää kansallista osaamista, ja meillä on se yksi tehokas eurooppalainen virasto. Siltä meidän on löydettävä ratkaisu. Kiitos. Thank you, Mr. Salama. Kiitos, Sarvamaa. Ja nyt käännän asiantuntijoiden puoleen. Pyydän heitä vastaamaan siinä järjestyksessä, että jos he puhuivat ja kolme minuuttia. Herra Haluatteko vastata johonkin? Bueno, <clears throat> primero quisiera responder. Ensinnä vastaisin Rova Bilbaolle. On varsin selvää, että keskimääräinen luvanantoaika on usein siinä parin vuoden kieppeillä. Siis meillä monet insinöörit tekevät työtä kaksikin vuotta ja he voisivat tehdä hyödyllisempääkin työtä maalle, Euroopalle ja tietysti rautatieyritykselle itselleen. Ja mitä tulee kustannuksiin, sanoisin, että tämä vaihtelee, mutta yleensä se on 10 prosenttia kulkuneuvojen hinnasta. Tämä on riippumaton myös toisesta aiheesta, jos junat eivät pääse liikkeelle tarpeeksi ajoissa, sitten syntyy lisää sanktioita ja sitten äh, tämän maksaa sitten yritys ja asiakas ja meillä syntyy toisenlaisia ongelmia vielä kaikki ihmiset, jotka tekevät työtä aika byrokraattisissa kysymyksissä ja monet ihmiset ottavat esiin monia asioita pöydälle, jotta voidaan tosiaankin jatkaa työntekoa kaksikin vuotta. Siksi haluaisin sanoa, että vir- henkilön tietotaso, sen pitäisi vastata samaa taso, vaatimustasoa mitä tämä neljäs paketti saa aikaan, minkälainen tule, millaista tulevaisuuden näkökulmaa pitäisi suunnella, onko joku, joku yhtenäinen kuva, yhtenä, miten pitäisi yhtälaisella tavalla toimia kaikissa maissa, jotta kaikki tietäisimme täsmällisesti, mitä vaatimuksia tarvitaan, että kalusto saadaan liikkeelle ja mitä reittejä ne tulevat kulkemaan. Ja sitten vielä Tämä neljäs rautatiepaketti. Tänä aamuna Eera Kramer sanoi, että ennen kuin on näkynyt, teillä on mitään myönteistä tässä ehdotuksessa. Mielestäni kuitenkin tässä ehdotuksessa olemme puhuneet sen ongelmista ja olemme sanoneet, että todellakin olemme sitä mieltä, että siitä löytyy ratkaisumalle suurille ongelmille, joita tällä hetkellä on aika, rahaa ja loppujen lopuksi Tarvitaan asiantuntevaa työvoimaa, jotka tekevät sellaista työtä, joka hyödyttää koko Eurooppaa. Ja toisaalta on välttämätöntä, että asiantuntijat kansalliset turvallisuusviranomaiset ja asiantuntijat jatkossakin tekevät työtä. Ei voida menettää tätä tietotaitoa. Heillä on tämä tieto käsissään. Näin ollen pitää käyttää hyväkseen heillä, heillä olemaa tietoa ja siirtymävaihe tänä siirtymävaiheessa pitää käyttää hyväksi olemassa olevaa tietoa, jota näillä henkilöillä on, ja muuttaa se joksikin, joka on tulevaisuuden malli, jotta me Euroopassa asiantuntijat tietävät, minkä tietävät, emmekä laadissa sitä virastoa, joka tietää vain tietyistä kysymyksistä. Jotkut siellä saattavat tuntea hyvinkin tietyt kysymykset, mutta ihmisiä on paljon, jotka tuntevat näitä kysymyksiä. se, näiden ihmisten pitää jatkossakin voida palvella. Jos olisi vain yksi tällainen luukku, meidän pitää kuitenkin olla varma, että turvallisuusrautateillä on tarvittavalla tasolla toimia kohtuullisissa aikarajoissa. Kiitoksia. Mr. Van der Eindhoven. <clears throat> Ik, eh, ik wil even reageren. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vastata herra De Bakkerin esittämään kysymykseen. Tämä liittyy siihen tapaan, jolla Alankomaissa on hoidettu toimilupakysymykset ja käyttöoikeussopimukset. Ja kyse on myöskin kilpailukyvystä Euroopassa, kilpailusta Euroopassa. Nähdäkseni tässä on kyse olennaisista tekijöistä. Alankomaiden tilanne on hyvin pitkä samanlainen kuin muissakin, jos ei muissakin maissa. Haluamme vielä lisätä henkilöliikennettä rautateilla. Alankomaissa, mikäli tarkastellaan sitä, mitä tavallinen kansalainen haluaa, tavallinen kansalainen haluaa suoria junayhteyksiä esimerkiksi. Ja 75 prosenttia alankomaisista junamatkoista on suoria. Ilmatmatkustaja täytyy jollakin samalla vaihtaa toiseen junaan. Ja mikäli joutuu vaihtamaan junaa tai kulkea kaikkea muuta kuin suorinta reittiä, silloin on matkustaja menettää aikaa ja usein rahaa. Me olemme satsaneet juuri tähän, mikä suorien junayhteyksiin. Olemme varmistaneet sen, tai haluan myöskin varmistaa sen, että katsomme asioita aina matkustajan, tavallisen kansalaisen näkökulmasta, kuluttajan näkökulmasta käsin. Emmekä halua jakaa verkkoamme kolmeen osaan. Käyttöoikeussopimusten osaltakin asiakkaiden tyytyväisyys on tärkeässä asemassa. Ja tulevaisuudessakin haluamme tällä tavalla tässä varassa toimia samalla kun pyrimme neljännen rautatiepaketin tavoitteeseen. Minun mielestäni tämä on oikea ja hyvä asenne. Tämä on minun reaktioni. Thank you. It has been mentioned that in case... Täällä on mainittu, että kun kansallisten virastojen ja Euroopan rautatieviraston välillä on konflikti, erään pitää tehdä loppupäätös. Totta, mutta Lisäisin, että viraston vastuu sen jälkeen, kun konflikti on ratkaistu, täytyy ottaa huomioon, kuka valvoo valvojaa. Lisäisin tämän, kuka valvoo valvojaa. Ja mitä jos tapa, tapahtuu, jos konfliktin jälkeen eurooppalaisen viraston ratkaisu ei ole asianmukainen. Tämän sanottuani en usko, että tästä syntyy lisäkustannuksia. Saan sanottu, että Euroopan tässä on ylimääräinen säätelytaso. Ensimmäinen on kansallinen taso ja nyt tähän syntyy todellinen aan tasa. Tottahan se on. Mutta on jotakin jotka eivät luo lisäkustannuksia, koska asiat on aikaisemminkin tehty. Samoin esimerkiksi, että testejä on 17. Mutta nämä ovat avoimia kysymyksiä se tarkastelee kaikkia näitä turva eri määräyserittelyjä, niissä aina vaaditaan hyllisiä stand, siinä viitataan standardeihin, joita on ollut käytössä vuosikymmeniä alalla. Miten joku asia tsekataan? Siinä tartutaan EN-standardin tai johonkin muuhun, ISO-standardiin. Enemmän tarkistaminen vaadi lisätyötä, vaan joskus prosessit yksinkertaistuvat. Mr. Paris. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Me uskomme, että selkeä näkemys työn, josta viraston ja kansallisten turvaviranomaisten välillä voidaan suorittaa. Tietysti me olemme valmiit vaikuttamaan tähän jatkossa, jotta löydämme hyvän, tehokkaan ratkaisumallin eristyksessä oleville verkostoille. Se voisi perustua, niin kuin herra Siila sanoi, siihen, onko, käytetäänkö veturia rajat ylittävässä liikenteessä vai kolmansiin maihin kuljettaessa vai vain paikallisesti tai alueen. Aika monia vaihtoehtoja ja me todellakin haluamme myötävaikuttaa tähän kaikkeen jatkossa. Ja mitä tulee varsin laaja-alaiseen infrastruktuuriin, tämä saisi aikaan tarvittavaa tehokkuutta ja ennen kaikkea tämä vähentäisi sertifiointiaikarajoja, koska uskomme, että kaikki ovat tällä hetkellä samaa mieltä siitä, että tähän kaikkeen luvan myöntämisen liian pitkä aika ja tällä hetkellä tarvitaan aivan erityinen aikakehys, jonka aikana sertifiointimenettely täytyy suorittaa. Kiitoksia. Mr. Dinoria. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Puutun muutamaan kohtaan. Rob Ei ole helppo sanoa, mikä on täsmälleen tuo keskimääräinen keskusteluaika, koska tässä on tässä tilaston kummallakin reunalla olevia havaintoja niin paljon. Mutta voi antaa vaihteluvälejä ää, vetureissa kolmesta kuukaudesta jopa kolme vuotta, ja tämä on taas tällainen poikkeava luku. Jonnissa seitsemän vuotta, jossain maassa kolme kuukautta jossakin. Joten keskiarvo ei kerro todellisuutta. Kysymys on, minkälaista kulutusyksiköstä on kysymys, mutta myös siitä, mikä on täällä mainittu, onko kysymys ää, ensimmäistä hyväksynnästä vai hyväksynnän uusimisesta. Joten en voi antaa sitä, mitä haluatte. siinä mikä, mitkä ovat kohtuulliset sertifiointikustannukset ja kestoajat. Sanoisin toisinpäin, ennen kuin kohtuulliseen määrä hintaan päästään, täytyy kohtuullinen prosessi määritellä. Sellainen, joka on samanlainen kautta Euroopan, joka luo sellaisen varmuuden, jonka valmistajat ja muut tarvitsevat, jotta saisivat turvallisuussertifioinnin, jotta investoisivat ää, riittävästi, jotta kulutusyksikkö voidaan panna luvanhakuun. Ja sen jälkeen voidaan kohtuulliset kustannukset määritellä. Prosessi pitää standardoida ensin. Ja tämä on vastauksena, tämä liittyy siihen, mitä Kramer sanoi aikaisemmin. Grossin esimerkki Belgian Luxemburgin junista kertoo standardoinnin puutteesta, joka aiheuttaa ongelmia. Ragros, toimivaltajako. Hyvä kysymys. Sitä ei ole lyhyessä keskustelussa helppo synnyttää mutta tavoitteena on luoda varmuutta valmistajalle ja operaattorille, että on taho, Euroopan virasto, joka tekee päätöksen. Päätös voi olla eikin. Voi olla, että lupa ei heti myönnetä. Mutta tuo sanottua, niin virastolla ei ole asiantuntemusta jokaiseen jäsenvaltioon liittyen. Se joutuu luottamaan kansalliseen asiantuntijoihin. Joten virastolla on valtaa sanoa kyllä tai ei, mutta kuten sanoin esityksessä, niin lyhyellä aikavälillä kansallisten siellä asiantuntijoita tarvitaan kansallisissa viranomaisissa. He antavat tärkeää teknistä panetta. Aika loppuu ja olen sanonut puolet sanottavasta. Ihan loppunäkökohta. Tarvitaanko kansallista asiantuntemusta, pitäisikö sen säilyä ja mikä viran, ja eurooppalaisen viranomaisen roolin pitäisi olla. Ja täällä on mainittu myöskin ää, konfliktin ratkaisu. Se taho, jonka pitää tehdä päätös, jota koska päätös on tehty, sillä pitää olla myös oikeus valittaa päätöksestä. Me ehdotamme, että meillä olisi tällainen asiamies, oikeusasiamies, jonka puoleen voidaan kääntyä. Olettaisimme, että valitus on si siis harvinaista, mutta aika näyttää. Rava Bilbao, onko täällä kysymys? Could be brief. Si. Para el señor. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Tämä kysymys on herra Garcian suuntaan kohdistettu. Haluaisin kuulla, Miten voitaisiin määritellä tämän viraston rooli? Me kuulimme juuri äskeen annetun vastauksen, mutta mikä teidän kantanne tähän kysymykseen olisi? Puheenvuorossanne te mainitsitte Safe to Rail-ohjelman, jo, johon kuuluu viisi tutkimusosa-aluetta. Katsotteko te, että yliopistot voisivat tuoda jotakin lisäarvoa tälle keskustelulle, jota me täällä käymme neljänteen rautatepakettiin ehdotuksia. Mitä yliopistot voivat tuoda meille aitussa aikarajassa? Buenas dos preguntas. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee? Ketkä muodostavat tämän viraston? Todennäköisesti tai jatkuvasti tätä asiaa, sama asia on peräänkuulutettu. On puhuttu kansallisten virastojen roolista ja siitä, mitä päätöksiä tehtäisiin Euroopan tasolla – ja mihin raja vedetään näiden välille. Mikäli haluaa tehdä valituksen esimerkiksi, voiko päätöksistä valittaa yhteisen tuomioistuimelle ja kuinka konfliktit ratkaistaan. Jos jotkut kiistat eivät ole puhtaasti teknisiä luonteeltaan, vaan pikemminkin saattaa olla muun tyyppisiä ongelmia, niin pitäisi ratkaista ehkä jollakin muulla tavalla, joten jotakin teknisiä kriteereitä täytyisi kunnioittaa, mutta mikäli päätöksiä tehdään jostakin muista syistä kuin teknisistä syistä, niin tällaisia pitäisi voida käsitellä oikeusteitse. Ja mitä ylipäänsä tulee tutkimukseen, joka kohdistuu rautateiden turvallisuuteen, voin antaa tästä jonkinlaisen esimerkin. Mitä tarkastellaan laitteiden valmistaja tai ajokaluston valmistaja, mikäli valmistaja selittää meille, kuinka tai miten prosessi on kovin pitkä ja miten luvan saanti kestää ikuisuuksia. Tarvitaan valtava testikilometrin määrä ja valtava aika, jonka kaluston täytyy kulkea rautateillä testitarkoituksessa, koetarkoituksessa ennen kuin luvan saa. Niin joskushan tämä saattaa kestää jo vuosien, niin kun kuultiin. Teknologia kehittyy kuitenkin. Nyt voidaan simuloida sitä, kuinka ajokalusto käyttäytyy käytännössä, joten tällaisia kokeita voidaan tehdä simuloimalla jo etukäteen ennen kuin kalusto tulee rautateille. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa, mikäli tehdään tämmöisiä simuloituja kokeita. Tietystikin ne toimijat, operaattorit, jotka ostavat junia, tietystikin säästävät rahaa, mikäli lupamenettelyt nopeutuvat, ja samalla myöskin tavalliset kansalaiset säästävät rahaa, ja yhä enemmän pitäisi saada juuri liikennettä rautateille horisontti 2020 ohjelman mukaisesti. Kyse myöskin siitä, että tässä lisätään meidän tietoisuuttamme siitä, miten kustannukset tulevat vähentymään, mikäli tuot, eh, junia valmistetaan ja tutkitaan lisen, lupamenettelyt hoidetaan eri tavalla. Odotetaan tämä lyhyt näkökohta. Keskustelu olikin pitkä. Oli mikä oli komissiosta herran pakeja. Ja Nerks, sinä puhuit kolme minuuttia. Et ehkä huomannut sitä, mutta näin oli. Se on nyt vähennetty iltapäivän puheesta. Voisitko puhua lyhyesti? Brian, uh, indeed, and thank you for, for... Brian, kiitoksia, että Sean sai puhua tänä aamuna. Luulen, että meillä on 15 minuuttia, mutta kyllä meillä riittää tämäkin aika. Ensinnäkin kiitoksia kovasti kuulemisesta, mutta kiitoksia myös valiokunnalle ja esittelijöille – tästä hyvästä alusta, kun aletaan käsitellä neljä pakettia ja kaikkia siihen liittyviä seikkoja. Se on yksi integroitunut paketti, jonka tarkoituksena on viedä loppuun yhtenäinen rautatiealue Euroopassa. Ja jos todellakin pääelementit neljän paketin rakenteessa, yhtenäinen, yksinäinen luvananto, keskeinen rooli rautatievirastolle, riippumaton infrastruktuurihallinnoja ja kunnolliset ra- rautatieyritykset mukaan lukien vakiintuneet sellaiset ja markkinoiden avaaminen, niin vain silloin pystymme viemään loppuun yhtenäisen rautatiealueen loppuunsa. Siksi olen erittäin kiitollinen, että työ on alkanut näin nopeasti Tranissa. Muutama kommentti, mistä paketissa oikein on kyse. Tietenkin kyse on rautateistä, sehän on olennainen liikennemuoto, jota pitää edelleen pystyä kehittämään integroidun kestävän liikennejärjestelmän yhteydessä. Minun ei varmaankaan tarvitse tätä asiaa teille tämän pidempään selittää. Sitten tietysti on teollis, teol, äh, teollisia kunnian äh, pyrkimyksiä. Tästä puhuttiin paljon tänä iltapäivänä ja olen tyytyväinen, että pyritään siirtämään liikennettä ää, äh, rautateille. Teol- tämä täydentää hyvin neljännen rautatiepaketin teknistä pilaria tarvitaan, tarvitaan sisämarkkinat eikä erilaisia järjestelmiä. Vain silloin rautatiejärjestelmä pystyy kehittämään tuotteita, joita se voi myydä Euroopassa, joilla, joita se voi operoida tehokkaasti Euroopassa, mutta myydä myös maailmanlaajuisesti ja saada tästä kilpailuedun. Ja tämä siirtyminen rautateille hyödyttää myös teollisuutta tätä kautta. Sen sosiaalinen ulottuvuus ja myös sosiaaliset pyrkimykset, puheenjohtaja. Sosiaalinen ulottuvuus on ihan ilmeinen. Tässä on kyse työllisyydestä, työolosuhteista myös, ja sitten ongelmia on, jotka olemassa rautatietyöntekijöiden kohdalla niihin pitää tarttua, ja monet seikat paketissa ja erityisesti mahdollisuus ö, siirtää henkilökuntaa jos sopimusosapuolet muuttuvat tarjouskauden aikana. Se osoittaa, kuinka tärkeästä ulottuvuudesta on kysymys. Sosiaalinen ulottuvuus ei koske vain työntekijöitä tällä sektorilla. Yhtä paljon on kyse käyttäjistä, kansalaisista ja työntekijöistä, jotka käyttävät rautateitä päästäkseen omalle työpaikalleen aamulla ja kotiin taas illalla. Ja neljäs paketissa on kyse myös siitä, että pyritään varmistamaan se, että rautatiet pystyvät tarjoamaan tällaisen hyvän palvelun. Ja sitten taloudellinen ulottuvuus, ulottuvuus ne tulee kilpailukykyyn. Me tarvitsemme kilpailukykyistä rautatiejärjestelmää, jotta taloudellinen kilpailukyky myös paranee, mutta tar- täytyy ottaa huomioon myös kustannuksen neljäs rautatiepaketti käsittelee paljon myös sitä, että autetaan sektoria saamaan hintoja, kustannuksia alas. Tästä keskusteltiin varsin paljon tänä iltapäivänä ja minä viittasin tähän, kun puhuttiin liikkuvasta kalustusta, mutta sama koskee valtion kassaa, mitä tulee palveluvelvoitteen hoitamiseen. että me olemme työstäneet tätä asiaa ja samoin ala itse on työstänyt asiaa, samoin jäsenvaltiot. Tämä on äärimmäisen, on äärimmäisen vaikea saada kustannuksia alas rautateille ja kaikkein tehokkain keino, jota on joissakin jäsenvaltioissa jo testattu, se on tarjouskilpailut. Ja jos tarkastellaan vaikutusarviointeja ja otetaan huomioon eri maiden kokemukset, tarjon, tarjouskilpailut tuovat hintoja alas 20 prosentilla, joskus jopa 30 prosenttia hinnat voidaan saada alas. Joten tässä kontekstissa tämä on erittäin tärkeä aspekti puheenjohtaja. Tiedän, että jäsenvaltioille tämä on mielenkiintoinen kohde ja luvanantoviranomaiset ovat tästä myös hyvin tietoisia. Tämä yleisistä puitteista joissa neljäs rautatiepaketti esitettiin. Sitten muutama kommentti eri osatekijöistä paketissa. Tekninen pilari, eh, siitä keskusteltiin varsin perinpohjaisesti tämän iltapäivänä. Voin vain oikeastaan vahvistaa sen, mitä täällä sanottiinkin. Mm, paneelin jäsenet puhuivat tästä samoin parlamentin jäsenet. Neljäs, eh, neljännen paketin tekninen pilari, jos halutaan viedä loppuun yhteentoimivuus ja turvallisuuskysymykset rautateillä ja paljon saatiin aikaan jo aikaisemmin lainsäädännön kautta, mutta Michael sanoi, esitti asioista hyviä esimerkkejä. Me emme ole täysin kattaneet vielä kaikkia kysymyksiä. Me tarvitsemme yhden tällaisen toimipisteen ja tuke, pitää tukeutua siihen, mitä on jo olemassa. Ja rautatievirasto on sopiva taho tässä toimimaan tässä pitää ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet ja kansalliset rautatie- turvallisuusviranomaiset. Ehkä on mahdotonta luoda sellaista eh, virastoa, joka täysin korvaa kansalliset turvallisuusviranomaiset ehdotuksessa määritellään tätä suhdetta ERAn ja kansallisten viranomaisten välillä. Meidän pitää ehdottomasti myös pystyä vähentämään kansallisten sääntöjen määrää. Tämä on kaikkein ilmeisin este yhdentyneille eh, rautateiden sisämarkkinoille, ja monet näistä kansallisista säännöistä ovat varsin historiallisia vanhentuneita, eikä niitä välttämättä enää tarvita. Tämä on pitkä prosessi ja alkoi jo viraston toimesta. Nyt tehdään vielä enemmän, ja se on nähtävilläkin, mutta se ei vielä riitä, ja neljäs rautatiepaketti lähtee siitä oletuksesta, että se, että valtavirtaistaan kansallisia sääntöjä, se voidaan viedä loppuun niin, että lupia myönnetään vain eurooppalaisen standardien pohjalta. sääntöjä. tietysti jatkossakin tulee olemaan, olemaan verkkojen välillä on jatkossakin, mutta sitten ne pitää ottaa huomioon, kun operoidaan liikkuvaa kalustoa. Ja tässä tarvitaan siis keskitettyä eurooppalaista menettelytapaa. Ja vielä lopuksi Tästä ei ehkä niin paljon tänään puhuttu, mutta tärkeä kysymys ehdotuksessa on myös se, miten jaetaan vastuutehtävät oikealla tavalla ERAn ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä. Minä tästä jo puhuin, mutta myös pitää ottaa huomioon muut avaintoimijat, ilmoitustahot, nimeämistahot, infrastruktuurin hallinnoijat, rautatieyhtiöt, ja valmistusteollisuus. Ja komission ehdotuksessa pyritään myös siihen, että selvennettäisiin turvallisuusdirektiivin uudelleenlaatimista – ja otetaan huomioon avaintoiminnan uudet tehtävät ja roolit niin, että turvallisuus on ehkä paremmin hallinnassa myös taloudellisesti ajatellen, kun määrätään vastuut sinne, minne ne kuuluukin. Ja ehkä yksi asia, joka usein tulee esille näissä keskusteluissa, teollisuudellakin on oma, tai alalla on oma vastuunsa. Tietysti teknisessä paketissa on kysymyksessä se, että autetaan valmistajia saamaan paremmat puitteet, nopeampi luvananto, mutta jos selvennetään vastuukysymyksiä, silloin myös valmistusteollisuus joutuu kantamaan oman vastuunsa, ja jotkut viivästykset kyllä johtuvat mielestäni myös itse teollisuuden alasta ja niiden, jossa on paremmat näkyy, läpinäkyvämmät raamit aikaan, kaikki toimijat hyötyvät. Sitten pari kommenttia puheenjohtaja hallinnoinnista tämän aamun keskusteluihinkin viitaten, mutta päätavoitteena komission ehdotuksessa ei tietenkään ole tämä eriyttämän unbundling, tuota, se on selvä. Kyse on siitä, että saadaan aikaan sellaiset puitteet, joissa infrastruktuurin hallinnoijat, jotka kattavat kaikki eri infrastruktuurin hallinta-alat voivat kehittää kansallista infrastruktuuria, voivat kehittää infrastruktuuriaan eurooppalaisessa yhteydessä ja näin voidaan palvella kaikkia rautateiden käyttäjiä. Siitä tässä paketissa on kysymys ja tässä mielessä näyttää se ottaa huomioon suhteet eri toimijoiden välillä. Tässä puhutaan myös eurooppalaisesta infrastruktuurihallinnoiden verkostosta, jotta saadaan aikaan TEN-T-verkostot. Aivan erityisesti sitten tässä käsitellään myös suhteita infrastruktuurin hallinnoijien ja vakiintuneiden toimijoiden välillä. Ja tässä kontekstissa haluaisin ottaa esille sen, että jos komission ehdotukset on erilaisia säädöksiä järjestellä näitä suhteita ja varmistaa tämä riippumattomuus, niin uskon, että silloin me olemme todella huolella pyrkineet varmistamaan sen, että säädökset ovat kustannustehokkaita, tuloksellisia ja olemme ottaneet energiakysymyksen varsin vakavissamme, että varmistamme senkin, että valtavirastomme energiaan liittyvät säännöt emmekä toista samoja virheitä, joita on tehty. Joten tämä on aika valtavirtainen, aika järkevä kehys jolla pyritään varmistamaan infrastruktuurin hallinnoijien riippumattomuus. Ja vielä lopuksi minulle kerrottiin tästä aamusta, että unbundling kysymys ei ole mikään tällainen kaikkea ratkaiseva kysymys. Sehän on ihan selväkin mutta aset, sääntely ei sinällään myöskään riitä. Ja jos tarkastelen Euroopan sääntelyiden kantoja muutamia poikkeuksina, niin kaikki ovat sitä mieltä, että heillä on avainrooli ja uudelleenlaataminen antaakin heille resurssit ja avainaseman ja roolin, mutta he tarvitsevat myös sellaiset puitteet, joissa infrastruktuurin hallinnoilla on avoin, riippumaton suhde kaikkiin avaintoimijoihin. Puheenjohtaja vielä, jos voin lopettaa me pyrimme siis tämän paketin kautta katsoa tulevaisuuteen, varmistaa innovo- innovaatiomahdollisuudet rautateijällä ja olen varma, että sektori pystyy tähän ja tiedän, että yhteislainsäädäntö ainakin pystyvät tähän vastaamaan tähän haasteeseen. Kiitoksia. Very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra Pake. Ja sitten loppuhuomautukset puheenjohtajana. Kultainen keskustelu ja päivän ajan kaikki jäsenet täällä toimivat, että viidettä rautatiepakettia ei enää tule. Mutta sanomatta paras. Ihmeet kestävät pitkään toteutua. Mutta tilanne rautatiepuolella näyttää olevan sellainen, että rautateillä tulee vain ongelmia kaiken tekeminen on vaikeaa. Neljäkymmentäneljä vuotta sitten Apollo 11 ensi kertaa laskeutui kuuhun. Tämä tuli mieleen. 44 vuotta tämän suuren teknologisen saavutuksen jälkeen. Kuhun laskeutumisen jälkeen me emme saa belgialaista junaa vielä Luxemburgiin. Senhän se on sanottu. Siinähän on meille haastetta kerrakseen. Olen usein käyttänyt lentoliikennettä vertailuna. Jos meillä olisi samat säännöt lentoliikenteessä kuin rautateillä, yksikään Airbusin lentokone ei olisi nyt ilmassa. Niiden täytyisi käydä 27 turvallisuussertifiointia sille tälle ja tuolle pystymme ilmailuliikenteeseen, joten on hieman hämmentävää, että rautatiesliikenteessä näin ei ole käynyt. Tiedämme, mitä menneisyydessään meillä on ollut aikaisemmin vakiintuneen operaattorin suojelua, muurin rakentamista. Tämä on ongelma. Rautatie ei eivät ajattele yleiseurooppalaisesti. Lentoliikenne ajattelee yleiseurooppalaisesti ja globaalisti. Rautat eivät edes ajattele yleiseurooppalaisesti. Ne eivät paljon ajattele omien rajojen ylittämistä. Ja niin kuin tuo asenne muuttuu, kaikki on vaikeata. Rahtia voi lähettää Manchesterista Hongkong, niin lentorahtina 30 tunnissa. Mutta Etelä-Ranskasta rahtiensa Trafford Parkiin samassa ajassa. Ei ole loogista, että olemme tällaisessa tilanteessa. sitten ovat puhuneet tästä pitkin päivää. Viraston rooli teknisten vaatimusten e- erittelyissä se, että meillä on tämä tekniset vaatimukset. Laissa todetaan, että nämä erittelyt täytyy olla. Jäsenvaltiot eivät noudata näitä turvallisuuserittelyitä. Väitetään, että oma valtioni olisi tällainen. Jos meillä lakia on, niitä pitäisi noudattaa. Otan avainkysymys. Ei ehkä tämä Äh, jonien ja infrastruktuurin eriyttäminen, vaikka jotkut ovat toista mieltä, jos ajatellaan teknistä harmonisointia, ja lisää yhteiskäytettävyyttä, niin siihen verrattuna kaikki muu on pienti. Koska skenaarit siihen asti on, että jokainen väijy omien rajojensa takana omia kansallisia juttuja tekemässä. Tässä raportin näkökanta oli valide eristäneet verkkoa ovat ongelma, että täytyy käsitellä. Ja, ja ne museojunien kanssa on ongelma, kun ne on äh, toimivat valtalinjoilla. Mutta tekniset spesifioinnit ovat avainkysymys paketissa. Mutta kiittäisin puhujia tänä päivänä ja tältä aamulta jäseniä. Kiitoksia osanotosta. Toivottavasti tämä oli hyödyllistä ja saitte informaatiota tästä. epäaliarvioiden jäsenten työtä. Kuulimme, miten erilaisia näkemyksiä on. Kuulimme, mitä ei pidä tehdä ja mitä pitää tehdä. Ja sitten on hankala niputtaa tätä kaikkea. Ja sen jälkeen vakuuttaa koulutusvaliokunnan jäseniä siitä, että tämä on oikea tie eteenpäin. Ja tämä on kuitenkin helppo osa, koska sitten saa parlamentin vakuutettua. Tavan esittelijöille onnea, työ on alkanut. Varmasti seuraatte keskustelua tarkistuksista ja keskustelua mietinnöistä. Kiitoksia, että tänne. Meillä on pikkasen tietoa Seuraava kokous on keskiviikko 29.5. kello 9. Paljon kiitoksia kaikille, myös tulkeille, ja istunto on keskeytetty.